So, colleagues, friends. Hyvät kollegat, ystävät, todella suuri ilo nähdä teidät kaikki täällä tänään. Toivottavasti oikein rentouttavan loman jälkeen, vaikka täytyykin sanoa, että maailmassa on tapahtunut paljon huolestuttavia asioita. Ja tämä ei ole mitenkään epätavallista, että loma, joululoman aikaan tapahtuu paljon pahaa ja ihmisoikeuspuolustajia uhkaillaan, kun kukaan ei ole valvomassa tilannetta. Ehdottaisin nyt, että aloitamme tämän kokouksen esityslistaluonnoksen hyväksynnällä ja kysyn teiltä, voimmeko hyväksyä esityslistaluonnoksen. Ja hyvää uutta vuotta teille kaikille ja myös tulkeille ja kaikille läsnäolijoille. Oletan, että voimme hyväksyä esityslistan. Haluaisin ilmoittaa, että aina niin kuin mulloinkin tämä kokous kuvataan webstreamia varten ja kamerat fokusoivat aina automaattisesti puhujaan. Ihan pieni ilmoitusasia ennen työjärjestyspuheenvuoroa Rova Virsia. Meillä on webstreamaus tässä niin kuin aina ja muistutan, että automaattisesti kamerat kohdennetaan puhujaan, kun mikrofoni on käännetty päälle, joten muistakaahan laittaa mikrofoni päälle, kun aloitatte puheenvuoronne. Puhukaa hitaasti ja selvästi, koska meillä on simultaani tulkkaus. Tiedän, että en ole mikään paras opettaja hitaasti puhumisessa, mutta yritän parhaani itsekin. Ja vierailijat, jotka asuvat äh, jotka istuvat tuolla puhujan vieressä, niin heidän täytyy olla tietoisia siitä, että heidätkin kuvataan webstreamin. Äh, ja pyytäisin, että että täällä ei käytäisi yksityiskeskustelua ja että ihmiset eivät kävelisi puhujan edestä. Ja itse asiassa nyt, Rova Versia, te haluatte käyttää puheenvuoro. Olkaa hyvä. Työjärjestyspuheenvuoro. Madame la présidente, euh, euh, Kiitos puheenjohtaja. Tiedätte varmaankin, että joulukuun puolivälin jälkeen Tunisiassa on ollut ongelmia. Valitettavasti tilanne on nyt dramaattisesti viime viikonloppuna pahentunut, koska tässä on 20, 30, jopa 50 kuollutta kolmessa kaikista eniten tässä mukana olevassa yhteisössä. Ja kun otetaan huomioon se keskustelu, jota täällä alivaliokunnassa on käyty jo asiasta, niin tänään kokoustamme emme voi päättää ilman, että olemme käyttäneet tähän hieman aikaa. Minusta tuntuu siltä, että tunisialaisesta ihmeestä on, se on osoittautumassa siksi, mikä, mikä se on, ja me emme ole ottaneet tähän tarpeeksi tiukkaa kantaa. Olette varmaan tietoinen siitä, että useammilla poliittisilla ryhmillä on tarkoitus ehdottaa keskustelua tästä täysistuntoon, rouva Versio. Kyllä, aivan oma ryhmänikin näin tulee tekemään, samoin teidän ryhmänne ja varmaan muutkin liittyvät tähän pyytäjien joukkoon, koska tässä ei voida hyväksyä näitä kuvia, joita Tunisiasta tällä hetkellä internetissä näkyy Näitä ei todellakaan voi kestää. Kiitoksia Rova Versio, olette aivan oikeassa tässä. Voisiko nyt ehdottaa, että hyväksymme pöytäkirjan 14. lokakuuta 2010 järjestetystä kokouksesta. Jos kukaan ei tätä vastusta, niin pöytäkirja on hyväksytty. Seuraavaksi siirryn näihin tavanomaisiin puheenjohtajan ilmoituksen. Olen pahoillani joutuissani sanomaan, että jolloman aikana tapahtui paljon huonoja asia asioita ja vain muutamia myönteisiä, joten hyvin lyhykäisesti yrittäisin tämän hoitaa nyt. Ensinnäkin muistuttaisin, että ennen joululomaa ja uuden vuoden lomaa Saharov-palkinto annettiin ja Rova Andrikinen vuosittainen kertomus hyväksyttiin. Haluaisin muistuttaa jäsenille, että tässä kertomuksessa omalla, meidän, meidän alivaliokunnallemme annetaan vahva perusta pitää ulkoisen edustajaa nyt vastuullisena seuraavina kuukausina. Haluaisin Rova Andrikenille antaa myöhemmin puheenvuoro, jos mahdollista. Olen iloinen voidessani todeta, että juuri ennen joulua tiedonanto ja päätös, jonka saimme korkealta edustajalta tärkeimmistä nimityksistä ulkosuhdehallinnossa ihmisoikeuksien osalta. Siinä, näissä nimityksissä oli mukana monia myönteisiä asioita, joita mekin olimme pyytäneet, ja olen hyvin iloinen vuodessani toivottaa tervetulleeksi neuvoston ihmisoikeustyöryhmän pysyvän puheenjohtajan Itävallasta Engelbert hän, hänet on nimitetty tähän tehtävään, niin varmasti meillä tulee olemaan erittäin aktiivinen ja hyvä suhde. Hän on hyvin kokenut jäsen ja tämä nimitys kuultiin korkealta edustajalta juuri ennen joulua. Voimme myös olla helpottuneita siitä, että pitkä kampanja korkean edustajan muistuttamiseksi tarpeesta luoda erityispääosasto ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuksien käsittelemiseksi ulkoasian hallinnossa. Tämä sai myönteisen vastaanoton. Onko Veronika Leron paikalla? Hän on, aina tulossa tänne. Hänet on nimitetty. Hän on vastuussa erityispääosastosta, joka vastaa ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Me tunnemme tämän henkilön jo oikein hyvin ja olen varma, että me, meillä on oikein hyvää yhteistyötä hänen kanssansa. Myöhemmin tästä asiasta keskustelemme täällä kokouksessa vielä. Ja palauttaakseni meidän nyt siihen, missä olimme ennen lomaa, parlamentti hyväksyi useita tärkeitä ihmisoikeus päätöslauselmia, yksi Afganistanista, toinen Malesiasta. Ja muistuttaisin, että itse tässä olen juuri viimeiset kaksi ja puoli viikkoa Malesiassa. En pelkästään lomalla, vaan myös tutkimassa ää, äh, öljy, palmupuu, ää, äh, viljelmiä. Mutta itse asiassa me todella myös tuolla matkalla eh, päätöslauselmassa tuomitsimme eh, raippatuomiot. Ja hyväksyimme myös päätöslauselman eh, homoseksuaalien oikeuksien loukkauksesta Ugandassa, samoin Eritrean pakolaisten tragediaan Siinain autiomaassa. Mainitsisin vielä, että minä ja ihmis, Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan varapuheenjohtaja herra Edward Macmillan Scott olimme läsnä Oslossa 10. joulukuuta seremoniassa, jossa Liu Xiaobo sai Nobelin rauhanpalkinnon. Tuo seremonia oli äärimmäisen liikuttava. Se oli todella tärkeä hetki poliittisella urallani. Ja minulla oli mahdollisuus puhua tuossa seremoniassa useiden kiinalaisten ihmisoikeusaktivistien kanssa, jotka valitettavasti eivät voi asua Kiinassa. Pekingistä ketään ei päästetty matkustamaan Osloon. Voimme olla myös varsin tyytyväisiä siihen, että loppujen lopuksi kaikki ne jäsenvaltiot, jotka diplomaattisesti ovat edustettuina Oslossa olivat myös paikalla tuossa Nobel-tilaisuudessa, mutta me varmasti kaikki kiinnittimme huomiota siihen, että noin 15-20 valtiota päätti seurata Kiinan ehdotusta olla osallistumatta seremoniaan. No, loman aikana monet meistä ovat olleet erittäin kiireisiä valko tilanteen takia. Presidentin vaalithan järjestettiin 19. joulukuuta ja sen jälkeen Mainingessa on oltu kiireellisiä. Juuri ennen joulua puhemies Busek ryhtyi aloitteeseen ja sopi ylimääräisestä kokouksesta, jossa käsiteltiin valko tilannetta. Äh, jossa käsitellään, ja tämä tullaan pitämään 12. tammikuuta kello 13-15, keskiviikkona siis. Ryhmän johtajat ovat yhtä lailla päättäneet, että äh, tiedonkeruu valtuuskunta täytyy lähettää valko -Venäjälle. Tietojeni mukaan päätös tehdään tästä äh, delegaatiosta, sen aikataulusta ja tehtävistä, kokoonpanosta heti tämän ylimääräisen parlamentin kokouksen jälkeen. Ja tämä päättävä kokous sitten järjestetään 13. päivä tammikuuta ja sitten saamme kuulla, mitä tulee tapahtumaan. On sovittu, että keskiviikon kokous on AFET-valiokunnan kokous ja sitä johtaa AFETin puheenjohtaja herra Albertini. Kokous on kuitenkin järjestetty yhteistyössä ja koordinoiden ihmisoikeusaliovalokunnan kanssa, Valko-Venäjä-delegaation kanssa ja Euronest-valtuuskunnan kanssa. Yhteislausunto annettiin eri valtuuskuntien puheenjohtien kautta ja tämä julkaistiin 20. joulukuuta itse asiassa ja lausunnossa tuodaan esille se, että vaaleissa huomattiin Etyjin toimesta epäsäännönmukaisuuksia ja tässä kritisoitiin myös hyökkäyksiä mielenosoittajia ja muita toimijoita vastaan ja tämä ei ole mitenkään rakentavaa demokratisoinnin kannalta ja lausunnossa vaadittiin välitöntä vapauttamista pidätetyille. Puhemies Busek myöhemmin on myös pyytänyt vetämään pois äh, syytteet mielenosoittajien äh, osalta. Ja Euronest äh, Forum on tämän lisäksi vielä vaatinut riippumatonta tutkimusta siitä, mitä todella valko tapahtui. Ja tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Olen varma, että voimme olla tyytyväisiä nykyisiin EU-keskusteluihin mahdollisista toimista valko viranomaisia vastaan, jotka ovat vastaassa, vastuussa vaalien jälkeisistä hakkaamisista ja pidätyksistä. Ja me voimme vain valitella sitä, että valko hallitus on sulkenut Etyjin toimiston Minskissä. Tämä on todella valitettavaa. Tämän lisäksi haluaisin vielä mainita, että Pakistanin osalta siellä hyvin brutaalisti on Salma Tassier murhattu Punjabin hallitsija. Hänet, on, hänet tunnetaan hyvin vähemmistöjen tukijana ja hänet tunnetaan suvaitsevaisuudesta ja kuten oikein hyvin näitte maailman uutisista, yksi hänen omista henkivartiostaan mm, ampui hänet. Tämä henkilö puhui kuolemaan tuomittuun maanviljelijän puolesta. Puhemies Busek äh, kommentoi tätä seikkaa marraskuussa ja hän viittasi tähän lainsäädäntöön, jonka pohjalta tuomio annettiin lakina, joka on muisto menneisyydestä. Sitten Egypti. Aleksandriassa kristittyä koptista kirkkoa pommitettiin uuden vuoden päivänä 21 ihmistä kuoli. Ihmiset, äh, kristityt tässä syyttivät hallitusta siitä, että tässä äh, rohkaistiin väkivaltaisiin toimiin eikä tehty tarpeeksi asian ratkaisemiseksi. Norsulun rannikko, kriisi on edelleen huolestuttava, epätavallista. Kyllä Afrikan unioni on ottanut hyvin vahvasti kantaa tähän tilanteeseen ja ECOWAS, eh, Länsi-Afrikan maiden parlamentaarinen yleiskokous, yrittää toimia välittäjänä tässä kriisissä. Mutta valtaisat ihmisoikeusrikkomukset jatkuvat, turvallisuusjoukot jotka ovat uskollisia Laurent Gbagbolle ovat ryhtyneet lain ulkopuolella tapahtuviin teloituksiin ja sieppauksiin mielenosoittajia vastaan, jotka osoittavat mieltänsä korruptoitunutta valtaa vastaan. Hyvät kollegat, Sudan seuraavaksi. Sudanin eteläosassa aloitettiin äänestys eteläosan kansan itsenäisyyden kansanäänestyksestä. Ja tähän mennessä ainakaan nyt ei ole vielä nähty mitään suuria väkivaltaisuuksia. Meidän täytyy arvostaa molempien osapuolten ponnisteluja, pitää kiinni rauhanomaista toimista, toiminnasta tässä prosessossa. Ja herra Bashir, häntä vastaan on esitetty ihmisoikeus rikkomussyytteitä, kansanmurhasyytteitä ja hänet pitäisi saada tuomioistuimen eteen. Rova Veren Kaiser tulee johtamaan EUn tarkkailijajoukkoa Etelä-Sudanin vaalitarkkailijoiksi ja hän antaa raporttinsa tammikuun lopussa. Silloin me voimme yleisemmin myös tarkastella Sudanin ihmisoikeustilannetta. Rova Versia jo mainitsikin Tunisian. Aktiivisesti valmistellaan alivaliokuntamme valtuuskunnan lähettämistä Tunisia. Meistä neljä tulee lähtemään Tunisiaan tuossa 25-26. tammikuuta. Ja voimme silloin yrittää sitten paikan päällä nähdä, millä tavalla parhaiten voitaisiin puolustaa ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksien puolustajia. Ja voimme yrittää ymmärtää, minkä vuoksi näitä väkivaltaisia tapahtumia viime aikoina on nähty. Palestiina, sekin täytyy mainita tässä useita häiritseviä tekijöitä on tapahtunut viime päivinä. Aseistautumattomat siviiliprotestoijat, heitä on tapettu ja tämä tapahtuu nyt rauhanprosessin aikana. Tämä on hyvin valitettavaa. Sitten hieman Ukrainasta ja itäisestä naapuruuspolitiikasta. Otin yhteyttä äskettäin komission sen Fyyleen ja kysyin, mitä hän voisi tehdä, kun merkittävän kansalaisyhteiskuntajärjestön toimistoon tehtiin poliisiratsia Ryhmän nimi on Vinitsia, ihmisoikeusryhmä, ja tämä ratsia tapahtui lokakuussa. Olin iloinen kuullessani, että herra Fyyle vastasi. Hän antoi minulle vakuutuksen siitä, että EUn politiikka ja turvallisuuskomitea ja suurlähettiläs on ottanut tämän asian esille joulukuussa Ukrainan suurlähettilään kanssa. Ja tämä poliittinen turvallisuus suurlähettiläs lupasi, että hän tutkii tilannetta ja tiedottaa tästä asiasta ja oikein mielelläni teille sitten tulen kertomaan, kun itse kuulen uutisia. Pannaanpa sitten merkille yksi hyväkin uutinen, ja se on se, että Euroopan unioni on nyt virallisesti ratifioinut YK vammaisten ihmisten oikeus, perusoikeudet. Tämä tapahtui viime vuonna, aivan viime vuoden lopussa. Euroopan unioni on nyt ensimmäinen alueellinen integraatiojärjestö, joka on ihmisoikeussopimuksen allekirjoittanut. Ja me tulemme tietysti tässä seuraamaan jäsenvaltioiden ratifiointiprosessia. Seuraavaksi sitten Venäjä. Eden, eri Toten Hodorkovskin tapaus, oikeudenkäynti. Viimeisimmässä alivaliokuntamme kokouksessa annettiin lausunto ja sen pohjalta nyt haluaisin sanoa, että niin kuin nyt kaikille on tullut selväksi, kun maailman uutisia on seurannut, niin Venäjän viranomaiset ovat jälleen palanneet painostavin toimiin julkisia mielenosoituksia vastaan. On huolestuttavaa nähdä, että poliisi pidätti 130 mielenosoittaja tässä artikla 31 mielenosoituksessa, joita on nähty viime vuonna. Ja Rova Andrikini ja herra Berman olivat 31. elokuuta paikalla seuraamassa tällaista mielenosoitusta. Pidätykset tapahtuivat Moskovassa ja Pietarissa ja huolestuttavaa nähdä, että syytteet ovat erittäin vakavia laadultaan. Minulla nyt on syytä uskoa tai olla ainakin huolissani siitä, että tämä on todellinen ö, isku, kun ottaa huomioon – niitä merkkejä, joita on nähty Moskovan uudelta pormesterilta joka on antanut ymmärtää, että rauhanomaisia mielenosoituksia ne sallittaisiin, mutta näin ne näytänyt olevan. Ja haluaisin vielä muistuttaa, että muiden demokraattisten oppositiojohtajien joukossa Boris Nemtsov oli yksi näistä pidätettyistä. Ja tietojeni mukaan hän on yhä pidätettynä. Minulle on sanottu, että hän joutui viettämään joitakin öitä kellarissa nukkuen lattialla ilman minkälaista patjaakaan. Tällä tavalla entistä pääministeriä, joka kritisoi Putinia, kohdellaan Venäjällä tänä päivänä. Minä todella toivon, että Boris Nemtsov voisi tulla tänne keskuutemme ja kertoa meille nyt Venäjän tilanteesta. Tietysti muutakin nimiä, muitakin nimiä tässä on, mutta en nyt niitä mainitse, mutta ei todellakaan voida hyväksyä sitä, että ihmisiä pidätetään vain sen vuoksi, että he rauhanomaisesti ilmaisevat oikeuksiansa kokoontua vapaasti ja ilmaista itseään vapaasti. Tulemme käyttämään myös hieman aikaa Mihail Hodorkovskin ja Lebedevin oikeudenkäyntiin, kenties muistatte, että rouva Andrekin, eh, herra Berman ja minä itse tarkkailimme oikeussalissa tapahtumia syyskuun alussa ja kerroimme teille tästä matkastamme. Ja tiedän, että muutkin kollegat ovat käyneet tarkkailemassa oikeuskäsittelyä 30. joulukuuta. Eh, Hodorkovski Hodorkovskia syytettiin siitä ja tuomittiin siitä, että hän varasti öljyä omalta yhtiöltään ja pesi sitten ra- saamansa voitot. Tuomio ulettuu tuonne vuoteen 2017 asti, vaikka muutoksen puolesta vedotaankin. 30. joulukuuta sanottiin lausunnossa, että Horkovskin tuomiosta on tullut merkki, kaikki tämän päivän Venäjän ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen järjestelmällisestä loukkaamisesta. No, olen hyvin iloinen siitä, että monet kollegat, jotka ovat olleet vahvasti tässä käsittelyssä mukana, ovat täällä läsnä tänään. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi Maria Loukanin. Hän on yksi herra, herra Hodorkovskin puolustusasianajajista. Missä hän on? Ah, siellä on. No niin. Olen varma, että me haluamme kaikki kuulla tuollaisen viiden minuutin esityksen teidän näkemyksistänne tänä päivänä tästä Horkovskin tuomiosta. Olkaapa hyvä, Rovalova. Viisi minuuttia. Ah, good afternoon. Um, I would like to thank the... Hyvää iltapäivää. Kiitän äh, ihmisoikeusalivaliokuntaa minua sitä mahdollisuutta saan tulla tänne tänään teille kaikille puhumaan ja kertomaan, äh, mitä Mihail Hodorkovskin ja Lebedevin äh, oikeudenkäynnissä on tapahtunut. Kiittäisin Euroopan parlamentin jäseniä myös siitä tuesta, jota te olette osoittaneet näiden vuosien aikana. Jotkut teistä ovat kykeneet seuraamaan suoraan ensimmäistä 20 kuukautta kestänyttä oikeusjuttua Moskovassa. Ne, jotka eivät eh, ehkä tiedä kaikkia tosiasioita, niin eh, herra Hodorkovski ja Lebedev eh, pidätettiin 2003. Heitä syytettiin petoksesta ja veropetoksesta ja heidät tuomittiin poliittisessa tuomio oikeudenkäytännössä kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen 2005. 2007 esitettiin uusia syytteitä ja kun Venäjä sai uuden presidentin, presidentti Medvedevin, uusi oikeudenkäynti alkoi vuonna 2009. Se oli toinen poliittisesti motivoitu oikeudenkäynti. joulukuun 15. päivä tuomioistuin ilmoitti antavansa tuomion tässä oikeuden käynnissä. Ikävä kyllä 15. päivä, kuten monet teistä tietävät, äh, siirrettiinkin tuomion antamista ilman mitään syitä tai selityksiä. Tuomioistuimen ovella oli satoja ihmisiä odottamassa tätä tuomiota. 16. joulukuuta televisioidussa haastattelussa pääministeri Putin, tämä on siis tämä hänen vuosittainen haastattelunsa, jossa hän kommunikoi Venäjän ihmisten kanssa, esitettiin kysymys Hodorkovskista. Ja vastaus, jonka pääministeri Putin antoi Venäjän kansalle, oli, että varkaan tulisi pysyä vankilassa ja että äh, tämä syyllisyys tullaan osoittamaan äh, tuomioistuimessa. Päivä ja sen jälkeen siis kun tämä tuomion antaminen oli siirretty eteenpäin. 7. tammikuuta Hodorkovski Lebedev löydet, pidet, tuomittiin äh, syylliseksi Äh, rahanpesusta. Muistuttaisin kaikkia, että Hodorkovskia ja Lebreviä syytettiin sitä, että he olivat varastaneet Jukos Oilin koko öljytuotannon kuuden vuoden ajan. Neljä päivää myöhemmin joulukuun 30. päivä, kun kaikki juhlivat uutta vuotta, tuomari äh, ilmoitti tuomion. Hodorkovski ja Lebedev tuomittiin kolme, 13 ja puoleen vuoteen, joka on vain puolitoista vuotta lyhkäisempi kuin mikä on näiden rikosten maksimipituus. Ja tämä on 14 vuotta ottaen huomioon ensimmäisen tuomioistuimen tuomion myös. Puolustus ei ole saanut tätä tuomiota vielä. Venäjä on ollut lomilla ensimmäinen tammikuuta lähtien. Huomenna on ensimmäinen työpäivä ja oletamme, että me näemme sitten kopion tästä tuomiosta huomenna tai tämän viikon loppupuolella. Mutta se, minkä me nyt tiedämme, on, että tuomari tässä tuomiossaan sanoo, että tämän 14 vuotta pitäisi istua vuodesta 2007, kun nämä uudet syytteet esitettiin. Ja tästä 2007 tähän päivään se vähennetään tästä tuomiosta. 2017 siis Hodorkovski sitten vapautettaisiin vasta. Mutta tässä kuitenkin on vielä aika paljon avoimia kysymyksiä siitä, millä tavalla tämä tullaan laskemaan. Tämä tuomio yleensä Venäjän lain mukaan, kun annetaan tuomio, niin silloin tuomari kysyy syytetyltä, ymmärtävätkö he nämä syytteet, mutta tuomari Danilkin ei esittänyt tätä kysymystä. Joten syytetyillä olisi ollut paljon kysymyksiä kuitenkin tuomarille ja ylipäätään kysymyksiä tästä tuomiosta. Tämä äh, tuomio sai hyvin paljon kritiikkiä USAn ja Euroopan unionin tahoilta. Korkea edustaja Ashton ja puhemies buzek ja muutamat Euroopan parlamentin jäsenet ovat antaneet lausuntoja, samoin Angela Merkel, samoin kuin Ranskan ulkoministeri, Valkoisen talon Clinton ja voisin jatkaa loputtomiin tätä luetteloa. Olemme kovin iloisia siitä, että Eurooppa ja USA ovat puhuneet yhdellä äänellä tässä asiassa. haluaisin lukea Hodorkoskin ja Levedin lyhykäisen lausunnon sen jälkeen, kun tämä tuomio äh, julkaistiin. Lebedev ja minä olemme osoittaneet omalla esimerkillemme, että ei voi olettaa, että tuomioistuimet voisivat suojella teitä Venäjältä. Me emme ole menettäneet toivoamme, eivätkä ystävämmekään. Ja äh, te voitte siis äh, lukea, mitä oikeusvaltion mitä Turovin laki merkitsee, te löydätte sen Wikipediasta varmasti myös. Mutta äh, se tarkoittaa siis sitä, että Putin on aina oikeassa, ja mikäli Putin ei ole oikeassa, se tarkoittaa sitä, että minä olen ymmärtänyt jotain väärin. No, mitä nyt sitten tapahtuu? 31. joulukuuta puolustus esitti ensimmäisen äh, valituksensa ja tämä valitusprosessi tulee viemään kolme kuusi kuukautta, riippuen siitä, haluavatko viranomaiset toimia nopeasti vai hidastuttaa prosessia. esitimme useita kertoja kysymyksiä, mitä tapahtuu Hodorkovskille ja Leleville, jäävätkö he Moskovaan vai siirretäänkö heidät jonnekin Siperiaan tai jonnekin muualle Venäjälle. Se, mitä me tiedämme, äh, mitä äh, Venäjän äh, vankilan johto sanoi, niin nähtävästi Hodorkovski jää Moskovaan. Se ei ole vankileiri, minkä heidät ensin tuomittiin, eikä heitä ainakaan siirretä mihinkään niinkaan kuin valitusta käsitellään. Ja me toivomme, että näin on. Tällä hetkellä puolustuksella ei ole mitään pääsyä Lebedevin tai Hodorkoskin juttusille sen vuoksi, että vankila suljettiin vierailijoilta näiden lomien ajaksi. Joten huomenna tapaamme heidät, mikäli he ovat Moskovassa. Emme kuitenkaan ole sitä täysin varmoja. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia Rologan tästä lausunnosta ja tiedoista, joita meille annoitte. Haluaisin pyytää nyt Euroopan ulkoasian hallinnosta herra Carson ja lyhykästi käyttämään puheenvuoron antaakseen ulkoasian hallinnon näkemykseen tästä tuomiosta ja tilanteesta. Herra Carlson, olkaa hyvä. Muutama minuutti. Thank you. Um, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, Tässä olemme saaneet hyvän muistutuksen äh, tästä jutusta ja sen taustoista ja tilanteesta, missä nyt ollaan, joten haluankin kiittää Ruoan Logania hänen esityksestään ja tilanteen päivityksestä meille. Te viittasitte eri lausuntoihin ja reaktioihin, joita asian suhteen on kuultu. Muun muassa korkean edustajan lausunto 30. joulukuuta välittömästi tuomion julistamisen jälkeen. Ja niin kuin täällä on jo todettukin yhdessä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa Moskovassa ja koordinoiden toimintaa suurlähetystöjen kanssa paikan päällä olemme myös ulkosuhdehallinnon taholta seuranneet tilanteen kehittymistä hyvin läheltä. Ja korkean edustajan lausunnosta jo on tullut ilmi se, että olemme hyvin pettyneitä tähän tuomioon. Se on ristiriidassa sen kanssa, että korkea, korkein poliittinen taso on luvannut oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista myös Venäjällä katsomme, että oikeuslaitoksen riippumattomuus ja kansalaisten yhdenvertaisuusoikeuden edessä ovat avainkysymyksiä myös suhteissamme Venäjään. Ja luonnollisesti Euroopan unioni odottaa Venäjää, Venäjän kunnioittavan kansainvälisiä sitoumuksiaan. Myös etujärjestö, Euroopan neuvosto ja YK ovat antaneet asiasta lausuntonsa. Me olemme tuomineet toistuvasti vuoropuhelussa Venäjän kanssa nämä toimet viimeksi nyt EU-Venäjä huippukokouksessa ja tulemme jatkossa korostamaan näiden tärkeiden sitoumusten kunnioittamista. Logan viittasi myös puhemies Busekin toimiin ja ulkosuhdehallinnon puolesta pidämme hyvin tervetulleena, Busekin toimia tässä asiassa. Ja Venäjällä oli mahdollisuus, jonka se kuitenkin hukkasi 30. joulukuuta. Puhemies Busek on itse nostanut esiin hodokovski tapauksen tavatessaan viime vuonna Moskovassa presidentti Medvedin. Tämän lisäksi EU-Venäjä huippukokouksessa on Venäjä sitoutunut yhteiskunnansa uudistamiseen sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen. Ja me katsomme, että kaiken näköinen uuden aikaistaminen talouden alalla tai muilla aloilla ei ole mahdollista, jos ei samalla uuden aikaisteta yhteiskunnan toimintaa – ja yhteiskunta ei ole moderni, kun oikeusvaltioperiaate ei toteudu. Olemme nyt saaneet viimeisimpiä tietoja siitä, miten tämä menettely- ja vetomustuomioistuimessa etenevät. Ja minun tarvitsee tässä toistaa sitä, minkä olen jo aiemminkin sanonut ja minkä olemme todenneet, että yhteistyössä jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja muiden kumppaniemme kanssa tulemme seuraamaan tilannetta hyvin läheltä ja tarkkailemaan sitä. Kiitoksia puheenvuorosta. Thank you very much, Mr. Carson. Kiitoksia herra Carson Euroopan ulkoasian hallinnosta. Haluaisin antaa puheenvuoron kollega Watsonilla, joka on tämän parlamentin yksi niistä jäsenistä, joka on kaikista parhaiten seurannut tätä tapausta ja aina tukenut oikeudenmukaista vapaata oikeudenkäyntiä. Herra Watson. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja monia muita kollegoja, jotka allekirjoittivat kirjeen presidentti Medvedeville viime kuussa tästä tapauksesta. Kuten tiedätte puheenjohtaja, tämä ei ole mikään klassinen ihmisoikeustapaus, vaan tästä on nopeasti sellainen tulossa. Herra Hodorkovski ja herra Lebedev heidät tuomittiin liike-elämään liittyvistä syistä, mutta yhä selvemmäksi on tulossa se, että heidän tärkein rikoksensa oli oppositiopuolueiden rahoittaminen. Ja ne, jotka pitävät Venäjää eurooppalaisena valtiona, jotka yhä huolimatta näistä vaikeuksista uskovat, että Venäjä voi vielä yksi kaunis päivä liittyä meihin muihin jäsenvaltioihin, niin tämä viimeinen, viimeisin tuomio tulee todella se on takaisku. Teidän oma kertomuksenne, Rova Andrikienen viime kuussa hyväksytty kertomus, mietintö siinä luodaan uudet suuntaviivat Euroopan unionin toiminnalle tällaisissa tapauksissa. Me pyydämme korkea edustaja Ashtonia varmistamaan se, että sen, että ihmisoikeus- ja demokratian rakentamisesta tulee todellinen johtotähti kaikessa Euroopan unionin ulkopolitiikassa. Minusta vaikuttaa siltä, että Euroopan unioni ei voi sallia sitä, että se mitä nyt tapahtuu, tapahtuu ilman seurantaa, ilman kommentteja Kollegani Kristina Ojula ei valitettavasti voi olla tänään paikalla täällä, mutta hän on vaatinut, että Euroopan unioni asettaa sanktioita venäläisviranomaisia vastaan, jotka ovat mukana tässä tapauksessa. Olisi mielenkiintoista kuulla nyt Euroopan unionin toimijoiden näkemykset tähän ajatukseen. Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, ja monista muistakin kollegoista vaikuttaa siltä, että Euroopan unionin täytyy protestoida mahdollisimman vahvalla tavalla siitä, mitä on tapahtunut ja vaatia pikaista vapauttamista näille henkilöille, jotka tässä äskettäisessä valitettavassa tuomioistuin käsittelyssä tuomittiin. Kiitoksia herra Watson. Haluaako joku muu kollega käyttää lyhykäisen puheenvuoron? En näe täällä pyyntöjä. Ah, herra Ungureanu, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Madam Chair. Can I join uh, Mr. Watson in his... Uh... Kiitos Kiitokset tästä äh, puheenvuorosta ja näistä huomioista. Kuten äh, edustaja Watson sanoi, tästä on tulossa enemmänkin klassinen ihmisoikeuskysymys, mutta tässä on kysymys enemmästäkin. Tämä on äh, viimeisin klassinen väärinkäytös pitkässä joukossa. Hodorkovski tuli Magnitskin jälkeen, Magnitski tuli sitten taas Hodorkovskajan jälkeen. Eli jos mitään ei tehdä, niin on ihan varmaa, että tulee myös seuraava taas. Haluaisin myös ilmaista olevani kovin pettynyt Euroopan unionin yleisen kannan kanssa, varsinkin ESn suhteen, mitä tulee tähän. Minä kysynkin, missä on ulkosuhdehallinnan toimet? Koska aina palaamme tähän samaan muotoon, meidän strategiseen kumppanuutemme Venäjän kanssa. Toki se on strateginen kumppanuus, mutta tämä pitäisi olla myös lähtökohta ja pohja esimerkiksi kritiikille ja selkeälle viestinnälle ilman mitään höpinöitä Venäjän suuntaan. Niin kutsutun hiljaisen diplomatian aika on ohitse, ja kuten edustaja Watson sanoi, meidän pitäisi hyvin selkeästi vaatia Hodorkovskin ja Levedevin vapauttamista. Thank you. Uh, the last... Kiitoksia ja viimeisenä puheenvuoron saa herra Schulz yhteisparlamentaarisen äh, valiokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Olen kyllä nyt hiukan eri mieltä. Ei meillä ole strategista kumppanuutta Venäjän kanssa tällä hetkellä. Tämähän on päättynyt. Ei vaan tällä hetkellä valmistelemme modernisointisopimusta Venäjän kanssa ja oikeusvaltio ja ihmisoikeudet ovat hyvin merkittävässä osassa tässä uudessa sopimuksessa. Sen jälkeen, mitä Medvedev ja Igor Jürgens ovat todenneet, se, että Venäjällä todella tapahtuu syväluotavia muutoksia, ei pidä paikkaansa. Tämä on kyllä hyvin katkera isku näille uudistuksille. Ja toteaisin pikemminkin verrattuna siihen, mitä Boris Nemtsoliville tällä hetkellä tapahtuu. Hän on joutunut syyttämänä vankilaan ja häntä painostetaan. Hodorkovskin tapaus osoittaa juridisen tilanteen, jossa, joka tällä hetkellä Venäjällä on. Se on varsinainen tai tilanne on hyvin ongelmallinen. Siis kirjallista oikeuden päätöstä ei siis ole vielä saatu, mutta entäpä tämä päätodistaja Kasjanov, joka oli pääministerin roolissa todistajana ja, jo, ja tuolloin jo aikoinaan hänen olisi varmaankin pitänyt tietää, ää, että näitä tätä öljyä ei oltu varastettu. Niin varmaankin voimme saada vielä Rouva Loganilta lyhyen vastauksen. Olkaa hyvä lyhyesti vielä. We have not received the re- Me emme ole saaneet vielä tätä kirjallista tuomiolausumaa, mutta lehdistö ja Interfax on raportoinut, että tuomioistuin tulkitsi herra Kasianon todistajan lausuntoa sellaisena, että se ei ole uskottava. Uh, so, um, I'm, uh, more or less Kiitoksia. Olen enemmän tai vähemmän varma siitä, että ensi viikolla täysistunnossa tämä keskustelu jatkuu, koska uskoakseni kaikki poliittiset ryhmät tukevat pyyntöä järjestää keskustelu tästä. Antaisin hyvin lyhyen lausunnon tässä nyt vielä, koska minun mielestäni tässä nyt valitettavasti on yhteys sen välillä, mitä tapahtui Hodorkovskin ja Levedevin tuomion kanssa ja mitä, mihin toimiin ryhdyttiin rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan 31. joulukuuta. Haluaisin tuoda esille, että Euroopan unioni on hyvin avoimesti tukenut valko oppositiota. Miksi me emme samalla tavalla avoimesti ja aktiivisesti voisi tukea Venäjän demokraattista oppositiota? Monet meistä ovat mukana tässä ja haluaisin tuoda esille sen, että meidän ei pitäisi suvaita mitään kaksinaismoraalia. Tämän halusin nyt tässä todeta. Teitä saattaisi nyt kiinnostaa eräs ilmoitusasia. Me olemme tässä yrittäneet kutsua Venäjän presidentin ihmisoikeus komitean uuden puheenjohtajan keskustelemaan kanssamme herra Fedetovin. Olemme kutsuneet tänne 28. helmikuuta alivaliokuntaamme. Ja tämä voisi olla erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus meille käydä keskustelua siitä, mitä nyt itse asiassa tapahtuu demokraattisen kehityksen tai itse asiassa sen takaiskujen osalta Venäjällä. Kiitoksia hyvät kollegat. Viimeinen puheenjohtajan ilmoitukseni on se, että Sri Lankan suurlähettiläs on juuri minulle ilmoittanut, että kaikille on tarjolla teksti, joka on laitettukin kiertämään ja siinä kommentoidaan Sri Lankan ihmisoikeustilannetta konfliktin jälkeisessä tilanteessa, mutta ehdotan, että emme nyt avaa tästä keskustelua. Ah, tiedän, että herra Uitte te johditte tätä kokousta. Olkaa hyvä. Ihan vain nopeasti. Tämä varmaankin sanottiin puheenjohtajan ilmoituksissa, mutta tämä tilanne on nyt niin erityinen, että kiitos, että saan puheenvuoron. Olisin kiitollinen, jos ensi viikon täysistunnossa jollain tavalla otettaisiin esiin myös vammaisten ihmisoikeukset. Se on ensimmäinen kerta, kun me olemme allekirjoittaneet tämä ja varmaankin te puheenjohtajana tämän jo ilmoitittekin. The debate last spring. Kiitoksia. Me kävimme viime kesä keväällä ja tästä keskusteluun ja varmasti jatkamme sitä. Jäsenvaltioissa ratifioinnit eivät niinkään jouhevasti suju. Herra Tanok. Kiitos puheenjohtaja. Halusin tuoda vain esille tämän kysymyksen uh, Sri Lankan sulaittilasta. Olen kirjoittanut teille tästä. En ollut paikalla ja herra Haber oli puheenjohtajana. Yritin olla tuolla nimenomaisella päivänä paikalla, mutta en kyennyt siihen. Uskon, että jokainen hallitus, eritoten sen suurlähettiläillä, on oikeus vastata, kun uh, heitä syytetään vakavista rikkomuksesta – häneltä kiellettiin kuitenkin tämä vastausoikeus ja tämä ei ole oikein. En ole oikein varma, mitä asiakirjoja hän on meille nyt toimittanut. Kenties tämä nyt sitten tyydyttää suurlähettilästä. Jopa sellaisilla mailla, joihin suhtaudumme joskus kriittisesti, on oikeus vastata. Sitten toinen seikka, jonka mainitsitte, avoin tuki Venäjän demokraattiselle oppositiolle ja verrattuna sitten valko -Venäjään. No, minä en millään tavalla pyytele anteeksi Venäjän hallituksen puolesta ja olen yhtä mieltä siitä, että rankaisemattomuus on suuri ongelma, mutta olen yhtä mieltä myös siitä, että herrat Hodorkovski ja Lebedev eivät ole mitään enkeleitä, mutta eivät he tehneet sen kummempaa kuin monet muutkaan tuolla tuolloin. Ja he tekivät, heidät tuomittiin nyt enemmän poliittisista syistä kuin rikollisina. Mutta toisin vielä esille, että valko ei ole Euroopan neuvoston jäsen. Venäjä sen sijaan on täysjäsen ja sen puolueet, mukaan lukien hallituspuolue, osallistuvat Euroopan neuvoston työhön, joten se mitä te ehdotatte on suoraan, äh, rikkoo suoraan sitä, äh, kun ajatellaan, että monilla puolueilla on suorat suhteet Euroopan neuvoston ja Venäjän hallituspuolue on myös Euroopan neuvoston jäsen. Ja tämä toiminta olisi varsin riskaavelia. Herra Chanok, täysin ymmärrän ja kunnioitan teidän näkemyksiä, mutta keskustelemme tästä muulloin. Herra Howitt sitten viimeisenä voi käyttää puheenvuoron tästä Sri Lanka-kysymyksestä. Hänen johti silloin puhetta tässä kokouksessa. Herra Howitt, vielä lyhykäisesti. Olen samaa mieltä teidän arviosta, ei tästä pitäisi lähteä keskustelemaan. Minun täytyy vain sanoa kaksi asiaa. Eh, ensinnäkin aikaa oli annettu Sri Lankan eh, suurlähettilälle ja hän eh, käytti sen niin kuin hän itse valitsi enemmän protestina, mutta se, että ei olisi annettu aikaa, ei ole oikein. Toisekseen sihteeristä varmistanee, että teidän poissa ollessani niin toisen koordinaattorin kanssa pyysimme, että byro tarkastelisi tätä asiaa periaatteellisesti eikä ainoastaan Sri Lankan kohdalta, koska me olemme kuulleet äh, Venäjän ja, ja Kiinankin suurlähettiläitä, joten jossain vaiheessa meidän täytyy päättää, koska ja kuinka me näitä suurlähettiläitä pyydämme. Oikeastaan tässä on kysymys enemmän periaatteesta,kin että ei oteta yhteyttä vain yhteen maahan. Very much and uh, we certainly... Kiitoksia. Me voimme varmasti keskustella käytänteistämme suurlähettiläiden kanssa niistä maista, joista puhumme täällä. No niin, pyytäisin nyt, että siirrymme kohtaan neljä, eli kuulemistilaisuus ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavista Euroopan unionin toimista laaditun mietinnön seurannasta ja tämä mietintöhän hyväksyttiin viime kesäkuussa. Minä olin tässä esittelijänä. Minun ei tarvinne sanoakaan, miten tärkeää tämä ihmisoikeus, ihmisoikeuksien puolustajien kysymys on Euroopan parlamentille – niin mitä tulee muihin toimielimiin kuin mitä tulee Euroopan parlamentin omaan toimintaan. Olen hyvin luottavainen sen suhteen, että tämän mietinnön kautta olemme luoneet lisää pohjaa erittäin hyville to- toimielinten välisille informaatiokanaville niiden avaamiseksi sen suhteen, että voitaisiin yhdessä miettiä, mitä voitaisiin tehdä kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi. Jotkut kansalaisyhteisön järjestön edustajat ovat täällä paikallakin tänään. Euroopan parlamentti rohkaisi Euroopan unionia ja sen jäsenvaltiota täyttämään ne sitoumukset, joita ne itse ovat ilmaisseet Euroopan unionin suuntaviivoissa ihmisoikeuksien puolustajien puolustamiseksi. Nämä suuntaviivat hyväksyttiin vuonna 2004. Lissabonin sopimuksen yksi seuraamuksista voisi olla se, että jäsenvaltiot ravistavat harteiltaan vastuun tästä näiden ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi tehtävästä toimesta Euroopan unionin tasolla. Ja tämä ei pitäisi, tätä ei pitäisi hyväksyä, koska hätäviisumit ovat täysin jäsenvaltioiden sisäministerien käsissä. Kuulemistilaisuuden aikana kuluessa haluaisimme myös kuulla ja saada tietoa siitä, millä tavalla monet paikalliset ihmisoikeustyöryhmät ottavat huomioon EU-valtuuskuntia kolmansissa maissa ja miten e kolmansien maiden EU-valtuuskuntia voitaisiin rohkaista vahvempaan ihmisoikeuspuolustajien tukemisen niin kuin myöhemmin iltapäivällä tulemme keskustelemaankin, niin mehän haluamme luoda vahvan direktiivin ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi Euroopan ulkoasian hallinnossa ja haluaisin kiittää herra Ungureanoa siitä, että hän toi esille, että tämän ulkoasian hallinnon täytyy olla todellinen toimiva toimintahallinto. Meidän ei pidä unohtaa sitä. Me haluamme uudenlaista elävää ihmisoikeuspolitiikkaa tältä pääosastolta. Meidän täytyy pitää kiinni parlamentin vaatimuksista, että niin luodaan vahvistettuja vahvistettu tiimi ihmisoikeuspuolustajien työn edistämiseksi ja tässä tiimissä täytyy miettiä sitä, millä tavalla voidaan järkiperäistää ja paremmin käyttää olemassa olevia resursseja niin, että nämä vastaavat paikallisella tasolla sitten ihmisoikeusstrategioihin. Voin ilolla todeta, että Rova Ashton antoi lausunnon Euroopan parlamentin edessä ja hän sanoi, että hän on valmis tapaamaan aina mahdollisuuksien mukaan ihmisoikeuksien puolustajia ja meidän täytyy tulla rohkaista häntä näin tekemään. Tämä asia tulee varmasti saamaan enemmän julkisuutta mutta toivottavasti paljon julkis, julkilausumia, joilla tuetaan ihmisoikeuksien puolustajia. Ja myös sitten pitäisi saada keskustelua asiasta silloin, kuin ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuus sitä vaatii. Euroopan parlamentti olisi hyvin iloinen, jos olisi tällainen vahva pääosasto, joka hoitaisi kaikkia ihmisoikeusdemokratia- ja oikeusvaltio- aspekteja. Avoimuuskysymys, mitä tulee paikallisiin ihmisoikeuspuoltajiin ja strategioihin ja toimiin, niin tämä asia on edelleen avoin ja varmaan tästäkin puhumme tänään iltapäivällä. Nyt varmaankin on aika nyt miettiä, mitä tänään iltapäivällä voimme tehdä. Olen hyvin iloinen nähdessäni, että Marion Lower, joka on eri Täin kokenus, ihmisoikeuspuolustaja ja eturintamassa toiminut. Hän on paikalla. Me saamme usein frontlineilta hälytyksiä yksittäisistä ihmisoikeustapauksista, joihin meidän täytyy puuttua ja puolustaa mahdollisuuksiemme mukaan. Hän on siis ensimmäinen puhujamme. Sitten toivotan myös jälleen tervetulleeksi kokoukseemme ICORNista herra Helge Lunden Tässähän ICON on kansainvälisten ö, turvakaupunkien verkosto. Ja me olemme identifioineet tämän kansainvälisen turvapaikkakaupunkiverkoston malliksi siitä, millä tavalla voidaan ihmisoikeus puolustaa ja puolustaa. Ja olisi hyvä, että useammat kaupungit hyväksyisivät tällaisen mallin. Ja täytyy miettiä, millä tavalla Euroopan unioni voi paremmin tukea näitä aloitteita. Sitten me kuulemme Euroopan ulkoasianhallintoa ja komissiota. Ne kertovat meille, mitä viime aikoina on saavutettu politiikan ja sen täytäntöön panon osalta ja miltä tulevaisuus lähiaikoina näyttää. Tällä hetkellä ei ole aivan täysin selvää, millä tavalla Euroopan parlamentti ja alivaliokunta, alivaliokunta tulevat tekemään työtä niiden komission osien kanssa, jotka panevat täytäntöön politiikkaa, joka liittyy meidän alivaliokuntamme toimialaan. Tämä on asia, joka ei ole edes kovin selvä komission ja ulkoasianhallinnon välillä. Meidän täytyy olla hyvin selvillä tästä tämän suhteen selventämiseen menee varmasti vielä aikaa, mutta tämän kokouksen aikana me kuulemme Rova edustaja Arnota, joka on uusi juuri nimitetty yksikön päällikkö. Pyytäisin, että jokainen kutsu vieraamme puhuisi enintään 10 minuuttia. Nyt varmasti laitan myös kellon käyntiin, koska me kävimme tuossa juuri varsin pitkää ad hoc-keskustelua tietystä asioista. Ensin Frontlinein edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää tästä uudesta mahdollisuudesta puhua valiokunnallenne noin vuosi edellisen kuulemisen jälkeen ja kuukausi sen jälkeen, kun parlamentti hyväksyi tärkeän päätöslauselmaesityksensä liittyen ihmisoikeustaistelijoiden suojelemiseen. Frontline on tähän hyvin tyytyväinen. 2010 toi parempaa suojelua ihmisoikeustaisteluille, erityisesti kun Espanjan kaudellaan halusi edistyä asiassa ja samoin Belgia. Frontline on hyvin tyytyväinen siihen, että nämä yhteyshenkilöt on nimitetty ja että kokouksia on järjestetty EU-diplomaattien kanssa yli 70 maassa. Tätä kautta voidaan parantaa EU-mahdollisuuksia puolustaa ihmisoikeustaistelua harjoittelijoita ja todella parantaa heidän turvallisuuttaan. Muutama lisäsuositus ehkä, muistaen myös ne, jotka Euroopan parlamentin päätöslausumaesityksessä jo ovat. Ensinnäkin nämä kolme pääaihetta. Niin ensinnäkin ihmisoikeustaistelijoiden puolustaminen on punainen lanka koko EUn ihmisoikeuspolitiikassa. Kun ihmisoikeusstrategiaa käydään läpi ja ihmiset ovat todenneet, että tilanne on hankaloitunut ja yleinen lähestymistapa usein nähdään tällaisena holhoavana. Ja me olemme sitä mieltä, että politiikka on innovatiivista vain siinä tapauksessa, että että onnistutaan todella siinä, että punaisena lankana ihmisoikeusstrategiassa on ihmisoikeustaistelijoiden puolustaminen. Kun ajatellaan ihan universaaleja standardeja, jotka luovat toimintamme pohjan, voidaan todeta, että ihmisoikeudet tietenkin ovat universaaleja, niin kuin tiedämme ihmisoikeusjulistuksen ensimmäistä artiklasta. Kaikki ihmiset ovat syntyneet samanarvoisena. Arvois, ja heidän tulisi eh, kohdella toisiaan kunnioittaen. Ihmisoikeustaistelijat pyrkivät oman yhteisönsä suojelemiseen oman henkensä uhalla ja heidän taistelunsa on meidän taistelumme. Eikä tämä liity yksinomaan mihinkään länsimaiden ihmisoikeusagendaan, vaan meidän on todella vastattava eri tarpeisiin. Joten suosittelemme, että Euroopan unionin tulisi omassa strategiassaan ihmisoikeustaistelijoiden suojelemisen, suojelemisesta tehdä ydinasian, koska näin voisimme myös ulkopolitiikassamme tätä asiaa ajaa, niin kuin korkea edustaja viime joulukuussa totesi. Toinen suosituksemme on se, että ihmisoikeustaistelijoiden, jotka ovat vaarassa, tilannetta tulisi pidemmällä aikavälillä seurata ja johdonmukaisesti toimia niin, että saadaan äh, todella kentällä tuloksia aikaan. Äh, on perustettu tai käynnistetty kampanja kymmenen ihmisoikeustaistelijan puolesta. Esimerkiksi Askarav Kirkistanissa 15. Äh, kesäkuuta 2010 hänet tuomittiin kuitenkin loppujakseen vankilaan siitä huolimatta, että minkäännäköisiä todisteita ei ollut ja todettiin, että tämä oli poliittisesti perusteltu tuomio. Ja Taivanissa eräs henkilö, on, joka on taistellut naisten oikeuksien puolesta, juuri tänä aamuna kuulimme, että hänet on 19 ähm, vuodeksi tuomittu vankeuteen, eikä hän saa 20 vuoteen toimia asianajan ammatissaan. Jotta saisimme aikaan kunnollisen strategian, Euroopan unionin tulisi luoda kunnollista koordinaatiota niin kentällä kuin hallinnonkin tasolla, koska edelleen ihmisoikeus taistelijoiden suhteen eh, poliittiset johtajat ovat aika varovaisia eh, eh, esimerkiksi kun ihmisoikeusvuoropuhelua kolmansien maiden kanssa käydään. Tämä ei ole mikään poliittinen prioriteetti. Kun nyt katsotaan tosiaan tätä kentän toimintaa, niin kolmas suositukseni ulkosuhdehallinnon suhteen on seuraava. Kun henkilöt nimetään toimintaansa, heidän tulisi saada kunnollinen tuki ja tämän tuen tulisi olla järjestelmällistä. Ja neljäs suosituksemme tulisi järjestää vuosittaisia tapaamisia EU-diplomaattien sekä ihmisoikeustaistelijoiden välillä ja nämä tapaamiset tulisi valmistella huolellisesti niin, että ne eivät ole vain näytelmää. Ja kun katsotaan sitten ihan keskustasoa ja koko ulkosuhdehallinnon mm, rakennetta ja sen roolia toimielimissä, niin voidaan todeta, että ihmisoikeus taistelu taistelijoiden puolustamisen, puolustaminen tulisi koordinoida eri toimielinten välillä parlamentin, komission sekä ulkoasian hallinnon. Ja näin todella voitaisiin koordinoidulla tavalla huolehtia seurannasta sekä myös tulevaisuuden suunnittelusta. Ja sitten kuudes suositukseni, keskitetyn tason koordinointi ja ylipäätään ihmisoikeustaistelijoiden äh, huomioon ottaminen, äh, kun otetaan. take action, provide feedback, follow up and get results. Tässä nyt joitain ajatuksia joka tapauksessa. Euroopan parlamentin roolia tulisi parantaa niin, että että MEPit voisivat osallistua kampanjoihin, niin kuin nämä kymmenen tapausta, joihin aiemmin viittasin. Ja eri valiokunnat ja myös eri valtuuskunnat voisivat olla tässä työssä mukana. Ja sitten kahdeksas suositukseni joulukuussa parannetaan Raston sanoi parlamentille, että että, se on, että hän on tavannut ihmisoikeustaistelijoita ja tulee jatkossakin tekemään niin, ja että hän olettaa, että kollegat Brysselissä sekä edustustoissa ympäri maailmaa tekevät näin. Olisi tärkeää, että poliitikot tapaisivat ihmisoikeustaistelijoita kasvotusten. Yhdeksäs suositukseni Frontline on viime vuonna esittänyt Positive feedback for around one third. Minulle täällä sanotaan, että olisi hyvä, jos te hieman hidastaisitte. Positive feedback for niin, olemme saaneet hyvin myönteistä palautetta liittyen kolmannekseen näistä tapauksista, mutta tämä on huono asia, koska tilanteen täytyisi olla huomattavasti parempi. Sitten kymmenes suositus Euroopan unionin tulisi saada aikaan edustustoilleen tällainen parhaiden käytänteiden kirja, niin että ne saisivat ihan käytännön apua näiden turvallisuuskysymysten sekä hyvin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisoikeustaistelijoiden tilanteen suhteen. 11 suosituksemme tulisi käyttää paikallista kieltä. 12 suosituksemme, mitä tulee viisumien myöntämiseen, komission tulisi uudistaa käsikirjansa, jossa todetaan, miten näitä viisumihakemuksia hakemuksia käsitellään. Esimerkiksi tietyt ihmisoikeustaistelijat, heidän viisumihakemuksensa tulisi käsitellä kiireellisinä. Tämä on äärimmäisen tärkeitä, tärkeää ajatellen henkilöitä, jotka ovat vakavassa vaarassa. Ja jos EU on vakavissaan heidän suojelemisensa suhteen, niin heidät tulisi saada nopeassa menettelyssä tänne. Ja katsomme, että Euroopan unionin tulisi tukea tällaisia turvasatamia, niin kuin tämä turvakaupunkiverkosto, johon on viitattu. Miksi ihmisoikeuspuolustajat kuluttajia tulisi tosiaan käsitellä punaisena lankana läpi Euroopan unionin politiikan alojen. Kolme päivää ennen joulua eräs sudanilainen ihmisoikeustaistelija joutui ää, pidätetyksi. Ei edes teeskennelty, että hän saisi minkään näköistä reilua oikeudenkäyntiä. Tämä on neljäs kerta, kun hänet pidätetään ja hän on todennut, että jos haluamme omassa maassamme elää kunnollista elämää, meidän on jatkettava taisteluamme. Me taistelemme saadaksemme aikaan muutokseen ja tarvitsisimme kansainvälisen yhteisön tukea taistelullemme. Tarvitsemme moraalista tukea, tukea joka ei ehkä ole käytännön tukea, mutta me tunnemme tämän tuen sydämissämme. Tunnemme, että joku pitää meitä kädestä. Kiitos. For your statement. Kiitokset, Mary. Haluaisin mainita, että uskon, että on aika ryhtyä siihen, mitä sinä ehdotitte. Eli todellakin tuoda esiin parhaat käytänteet, antaa ne kaikille eh, tavallaan käsiin, kaikille edustustoille. Ja nyt sitten Icorn, olkaa hyvä, maksimissaan 10 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, jäsenet, ystävät, kiitokset mahdollisuudesta saada osallistua tähän tärkeään kuulemiseen. Ihan lyhykäisesti käyn lävitse 15 vuoden historian Euroopan turvasatamissa ihmissä oikeustaistelijoille. Tulen ottamaan esiin hieman haasteita Eh, millä tavalla me työskentelemme suojellessamme ihmisoikeustaistelijoita. Ja sitten otan esiin vielä tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, millä tavalla saada toimeenpantua uusi järjestelmä ihmisoikeustaistelijoiden turvakaupungeiksi. Ensinnäkin tästä turva, kaupunkijärjestelmä, se otettiin käyttöön vuonna 1995 kansainvälisessä kirjailijaliitossa ja se hyväksyttiin samana vuonna sitten ja sinne ryhdyttiin etsimään sitten Euroopasta ja muualta isäntäkaupunkeja. Salman Rushdie oli tämän aloitteen takana ja verkosto onnistui saamaan yli 20 kaupunkia osallistumaan ja tarjoamaan väliaikaisia turvapaikkoja, turvakaupunkeja näille kirjailijoille, jotka olivat uhattuja. 2004 enää tapahtui muutoksia ja kaatui tämä järjestö ja sen jälkeen sitten jotkut kaupungit tapasivat ja miettivät sitä, millä tavalla koordinoidusti voitaisiin järjestäytyä. Ja silloin sitten tämä ICON perustettiin ja se toimii Stavangerissa Norjassa ja minä olen nyt hakenut äh, uusia kaupunkeja tarjoamaan turvaa äh, vainotuille kirjailijoille ja äh, ihmisoikeustaistelijoille. Tammikuusta 2011 aikoinella on enemmän kuin 30 kaupunkia. Uusia tulee koko ajan. Me odotamme esimerkiksi Ljubljanaa, Reykjavikia, ja Krakova, jotka tulevat pian liittymään. Ja nyt keskiviikkona Pariisin pormestari tulee allekirjoittamaan sopimuksen kanssamme ja Pariisista tulee myös tällainen turvakaupunki. Ihmisoikeus heihin kuluu myös toimittajia, kääntäjiä, blokkareita, editoijia, kaikenlaisia kirjailijoita ja jopa sarjakuvan piirtäjiä, jotka hakevat väliaikaista turva, turvaa näissä turpakaupungeissa. Tällä hetkellä meillä on 35 ehdokasta. Aikoinen odotus, jonotuslistalla, jotka odottavat pääsevänsä johonkin meidän kaupungeistamme. Ja Äh, Penn Internationalin äh, on se järjestö, joka tutkii näitä, äh, on toimittanut tämän hallinnon ja tutkii näiden hakijoiden kriteereitä. Tämän verkon, verkoston hallinnon suurin tehtävä on se, että pyrimme löytämään hyvin hyvin sopivan ihmisoikeuspuolustajan ja sitten turvaa tarjoavan kaupungin ja tuomaan heidät yhteen. Ja kysymys on siitä, että täytyy pyrkiä täyttämään ehdokkaan tarpeet ja sitten huomioimaan myös isäntäkaupungin tarjoamat mahdollisuudet. Sen jälkeen kun aikoon ryhtyy toimimaan, meillä on kaksi avainsanaa, suojaa ja edistämistä. Ja äh, kaikkein ehkä tärkein syy, miksi yhä useammat kaupungit haluavat ryhtyä turvakaupungeiksi, on se, että tämä on oikeastaan tällainen win-win tilanne, jossa äh, molemmat voittavat sekä tämä äh, ihmisoikeuspuolustaja että tämä turvaa tarjoava kaupunki. Ja Tämä on erittäin tärkeää, että nämä turvapaikan saaneet henkilöt sitten tuovat oman kortensa kekoon sillä tavalla, että he vierailevat esimerkiksi kouluissa, yliopistoissa, osallistuvat kulttuuri- ja kirjallisuuselämään, kirjoittavat paikallisiin sanomalehtiin ja niin edelleen. Rinnakkain näiden toimien kanssa Nämä ihmisoikeuspuolustajat työskentelevät yhdessä muiden ulkomailla olevien kollegoittensa kanssa. Erittäin tärkeää on myös, että ottaen huomioon uudenaikaiset kommunikaatioteknologiat, nämä henkilöt kykenevät kommunikoimaan tehokkaammin ja laajemmin ihmisten ja organisaatioiden kanssa omassa kotimaassaan kuin mitä he kykenivät tekemään silloin, kun he vielä olivat omassa kotimaassaan. Kysymys, joka on otettava esiin, on myös se, että millä tavalla EUn jäsenvaltiot voisivat äh, rohkaista kaupunkejaan osallistumaan tähän tärkeään työhön ja millä tavalla voitaisiin kehitellä äh, aloitteita edelleen, niin että me saisimme tällaisen laajan eurooppalaisen järjestelmän turvakaupunkeja. Haluaisin kertoa äh, naapuri maastani ja eräästä esimerkistä siellä. Vuoteen 2009 yksikään tanskalainen kaupunki ei osallistunut aktiivisesti äh, ihmisoikeustaistelijoiden äh, äh, vastaanottamiseen. Danish, tanskalainen PEN-järjestö sitten lähti promovoimaan tätä asiaa ja Tanskan parlamenttikin äh, hyväksyi äh, uusia lakeja liittyen ähm, maahanmuuttoon. Ja äh, kun annettiin tietty määrä rahaa siihen, että voidaan tukea näitä kaupunkeja, jotka ottavat vastaan näitä ihmisoikeustaisteluita, niin tämä lähti liikkeelle. Ja nyt Meillä on neljä tanskalaista kaupunkia, joista kahdessa jo on. Ö, toimitaan isäntänä ihmisoikeustyöntekijöille. Ja Kööpenhamina aikoo nyt myös allekirjoittaa tämän ikon sopimuksen. Me odotamme ilolla, että voimme tehdä yhteistyötä teidän valiokuntanne kanssa, rouva puheenjohtaja, ja kaikkien muiden tärkeiden elinten kanssa, kun ryhdymme toimeenpanemaan tätä turvakaupunkijärjestelmää. Lopuksi haluaisin myös mainita muutamia tärkeitä asioita jatkokeskustelua varten liittyen tähän toimeenpanoprosessiin. Millä, missä, määrin uus, missä määrin tarvitaan uutta jär, organisatorista rakennetta vai voidaanko hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita aikoon mukaan lukien, kun puhutaan näistä turvakaupungeista? tarvitaanko selkeämpi, tarkempi määritelmä ihmisoikeuspuolustajalle, äh, kun lähdetään puhumaan tästä turvakaupunkijärjestelmästä ja minkälaisia valintakriteereitä äh, vaaditaan ja mitkä elimet sitten päättävät äh, siitä, kuka valitaan ja mikä kaupunki valitaan. Ja miten pitkä on väliaikainen suoja? Pitäisikö olla tällaisia lyhyen aikavälin sijoituksia, pitkän aikavälin sijoituksia vai molempia? Aikoon on tällainen pitkän aikavälin sijoitusjärjestelmä yksi tai kaksi vuotta. Ja yksi suurimmista haasteesta on sekin, mitä tapahtuu sitten sen jälkeen, kun tämä suoja loppuu. Sitten viisumi- ja pääsykysymys. Millä tavalla tämän suojakaupunkijärjestelmän toimeenpano yhdistetään hätäviisumien antamiseen ihmisoikeuspuolustajille? Ja sitten lopuksi taloudelliset näkökulmat ja mitä tässä voitaisiin ottaa EIDHR-järjestelmä, missä määrin me voisimme tukea kansallisia, paikallisia ja kansainvälistä koordinaatiota, kun rahoitamme tulevaa suojakaupunkijärjestelmää. Muutaman päivän kuluttua ää, Brysselin pormestali ää, tulee esittelemään sopimuksen Icornin kanssa. Ja toivon, että seuraatte tilannetta ja tulette paikalle, kun me järjestämme meidän vuosittaisen tapaamisemme Brysselissä 24-27. maaliskuuta 2011. Kiitokset Helge. Tässä vaiheessa minua hieman innostaisi kertoa teille, että herra Vladimir Nikileavel – yksi Valko-Venäjän presidenttiehdokkaista oli 2000-2004 Suomen PEN-järjestön turva paikansaaja. Ja silloin tällöin tapaan häntä. Hän osallistui hyvin aktiivisesti tähän, sanotaan nyt, erilaisiin kulttuurillisiin ja poliittisiin keskusteluihin, joten hänen läsnäolonsa oli erittäin suuri ilo. Ja nyt tytär edustaa Valko-Venäjän pidätettyjen perheitä. Ja hän jäi Suomeen, hän toimi teatterin teatterijohtajana Baltic Circle teatterissa ja tämä on toiminut oikein hyvin tämä järjestelmä. Seuraavaksi Veronik Ahno ja haluaisin kiin, kiittää ja onnitella teitä tästä nimityksestä, joka tuli juuri ennen joulua teistä tuli uuden ihmisoikeus pääosaston johtaja. On oikein mukavaa, että olette paikalla täällä, joten nyt me, me voimme jo täällä uudelleen järjestetyllä tavalla jatkaa yhteistyötämme. Rova Verno, olette varmaan panneet merkille tiettyjä, tiettyä kritiikkiä ta kohtaan ihmisoikeuspuolustajien tapauksessa. Toivoisin, että kommentoisitte hieman, kommentoisitte hieman sitä, mitä muuta me voimme tehdä Euroopan demokratisointia ihmisoikeusinstrumentin avulla Rova Ahno, teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Kymmenen minuuttia maksimissaan. Presidente, merci pour vos mots d'accueil. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä vastaanotosta. Minä olen äärimmäisen iloinen, en tiedä <laughs> olivatko kaikki tietoisia tästä nimityksestä, mutta minä sain tästä oikein hyvän lomankin itselleni. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun nyt pääjohtajana tässä käytän virallisesti puheenvuoron ja on todella symbolista, että tämä tapahtuu parlamentissa. Ja on oikein hyvä, että jos tämä nyt tapahtuu vielä täällä alivaliokunnassa, ja no tietystikin mm, olen sitä mieltä, että meillä on sellainen hierarkia, joka on tietoinen näistä eri suhteista, mutta palaan tähän myöhemmin, kun puhun henkilöstökaaviosta. Kiittäisin nyt aivan ensiksi Euroopan parlamenttia ja eritoten teitä, Rova Hautala, siitä merkityksestä, jonka olette antaneet ihmisoikeuspuolustajille niin Euroopan parlamentin tasolla kuin vierailuillanne eri maissa. Joka kerta annatte hyvän esimerkin. Mielestäni tämä politiikka on todella välttämätöntä, koska se on politiikka, jossa eniten näkyy yksilöt, miehet ja naiset. Tämä on hyvin herkkä ja hyvin vaikeaa toimintaa. Euroopan parlamentin päätöslauselma ja mietintö, minun mielestäni tässä on päästy eteenpäin. Olemme todella korostaneet sitä, että valtuuskuntien täytyy nyt todella panna täytäntöön paikallisia strategioita ja olemme vaatineet sitä, että vähintään kerran vuodessa järjestetään paikallisella tasolla ihmisoikeuksien puolustajien kanssa tapaaminen ja me olemme myös vaatineet sitä, että nimitetään tällainen yhteyshenkilö, koska tässä nyt tarvitaan todella tehokkuutta ja hyvää koordinointia. Esimerkiksi viime vuoden osalta uskon, että tässä on merkittävästi ponnisteltu asioiden parantamiseksi. Meillä on nyt 74, eli lähestulkoon, tai yli puolet valtuuskunnista Eh, niillä on jo paikallinen strategia olemassa. Ja yhteyshenkilöitä on vielä enemmän. 84 kaikissa diplomaattisissa missioissa. Suurin osa on niissä, niistä Euroopan unionin valtuuskunnissa, mutta ei pelkästään. Paikallisia strategioita oli aikaisemmin hyvin vähän ja strategiat eivät olleet laadultaan kovinkaan hyviä, mutta nyt vain 62 puuttuu. Ja helmikuun loppuun mennessä täytyy ehdottomasti saattaa loppuun nämä strategiat, niiden luominen, tai ainakin selittää, miksi näin ei ole tehty. Ja kun joka tapauksessa tässä nyt jatketaan tätä työtä ja te olette itsekin tätä puheenvuorossa korostanut Jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhteistyötä tässä kanssamme. Tätä tarvitaan, koska tässä on yhä enemmän yhteisiä toimia niiden kanssa, esimerkiksi viisumien ja ihmisten vastaanottamiseen kannalta. Ja tämän vuoksi on eurooppalainen diplomatiakunta, joka hoitaa näitä kysymyksiä. Kuten hyvin tiedätte, demokratia- ja ihmisoikeusväline. No tässä on merkittävästi annettu varoja tälle Viime vuonna 11 miljoonaa ja tänä vuonna jälleen 11 miljoonaa. Ja tämä, tästä hyötyvät esimerkiksi Frontline, tai, mutta myös monet muut järjestöt, jotka joka päivä tapaus tapaukselta hoitavat näitä dramaattisia tilanteita, joita eteen tulee. Meille rohkaisevaa on se, että tässä uudessa strategiassa 2011-2013 poliittisissa puitteissa ei ole ollut mitään ongelmia jäsenvaltioiden kanssa ajatellen periaatteita ja periaatteiden raho- prioriteettien, prioriteettien rahoitusta. Me olemme myös ottaneet Euroopan parlamentin ja kumppanuusjärjestöjen huomioon ja seuraavassa tarjous pyyntökierroksella vaaditaan kansainvälisiä järjestöjä tekemään läheisempää yhteistyötä kansallisen tason järjestöjen kanssa niin, että voidaan paremmin tunkeutua tähän paikalliseen kudokseen niin sanotusti. Kenties kollegani voi vielä antaa hieman tarkennuksia tästä asiasta. Tässä on tehty arvioita asian toiminnasta ja hyvin konkreettisin luvuin. Ne ovat saatavilla ja me voimme teille niitä toimittaa. Poliittisesti on erittäin tähdellistä korostaa sitä, että kaikissa vuoropuheluissa ja kuulemisissa ihmisoikeuksien osalta järjestelmällisesti otetaan tämä asia huomioon. Usein tässä on kirjoitettu luettelo mukana. Ja eh, Rova Ashton, mutta ei pelkästään Rova Ashton, eh, komissio ja Fyyle ja monet muut kollegat. Eh, tässä varmasti ovat antaneet erittäin selvät ohjeet kaikille valtuuskunnille. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Meille tärkeää on myös se, että jatketaan koordinointia kansainvälisen toimeenpanomekanismin osalta, siis vuosittainen kokous, eritoten ajatellen tässä YK-mekanismia ja tietysti Euroopan neuvostoa. Eräs seikka, jota rouva puheenjohtaja korosti Euroopan parlamentin mietinnössä, on näkyvyys. Näkyvyys voidaan toteuttaa Euroopan parlamentin valtuuskunnan kautta, poliittisten, myöskin poliittisten henkilöiden, kuten Rova Ashtonin kautta. Uskon, että tässä voidaan tehdä enemmänkin vielä. Mary oikein hyvin korosti tätä asiaa. Suuntaviivat ihmisoikeuspuolustajien osalta, niitä ei oikein tunneta kovin hyvin, joten meidän täytyy parantaa niiden tunnettavuutta. Ja täytyy myös tehdä valtuuskunnissa hyvin selväksi ja suuren yleisön joukossa selväksi, mikä on ihmisoikeuspuolustajien työn ytimessä. On muitakin asioita, joissa on edistytty. Ja kokous, joka meillä epävirallisesti on aina komission, parlamentin, ja kansalaisjärjestöjenkin välillä, jotka hoitavat ihmisoikeuspuolustajien kysymyksiä. Näitä kokouksia täytyy säännöllisesti järjestää. Sitten se, mitä Ikornin edustaja tuossa juuri selittikin. Eli on tällainen ajatus siitä, että koottaisiin yhteen kaikki kokemukset siitä, millä tavalla on toimittu niin, että voitaisiin jäsenvaltioiden sisällä tietää, miten voitaisiin asiat hoitaa. Kenties tässä voitaisiin järjestää tapaaminen teidän kanssanne ja kaikki ottaa huomioon kaikki nämä konkreettiset aloitteet, esimerkiksi turvakaupunki, aloite ja erilaiset verkostot niin, että voidaan miettiä, miten kaikkia näitä verkostoja voidaan tehokkaammin hyödyntää ja koordinoida keskenään. On paljon asioita, joita tehdään, mutta ne ovat hyvin mikrotasolla, eikä niitä tunneta, joten verkostojen tunnetuksi tekeminenkin olisi tärkeää. Uskon, että voimme myös paljon tehdä sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden osalta. Viisumikysymys on tähdellinen. Tähän mennessä emme ole vielä onnistuneet, kuten tiedättekin, muuttamaan viisumiohje, suuntaviivoja. Tässä täytyy edelleen tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja Euroopan unionin diplomaattien kentällä täytyy olla yhä tietoisempia ihmisoikeuskysymyksistä. Tämä asia varmasti auttaa meitä olen kuunnellut sitä, mitä täällä on sanottu, eritoten näitä suosituksia ihmisoikeuspuolustajien osalta. Minä en voi suoraan antaa teille vastauksia näistä rakenteista, mutta voin kertoa, että tietysti me pohdimme sitä, millä tavalla tämä valtavirtaistaminen tapahtuu. Kaikki nämä maantieteelliset eri osastot, mutta sitten pitäisi olla tällainen ihmisoikeusyhteyspiste, jota se tietysti olisivat ihmisoikeuspuolustajat mukana ja mandaatit valtuuskunnille. Tämä liittyisi myös valtuuskuntien johtajien mandaatteihin toimia. Tiedätte, että on kollegoja, jotka ovat useassa eri valtuuskunnassa. Ja tiedätte, että poliittinen ja turvallisuuskomitea toimivat yhdessä ja tässä voidaan löytää vielä parannusta. Ja Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joiden osalta meidän täytyy tehdä vahvasti yhteistyötä. Nämä on tuotu aina esille niin ihmisoikeuspuolustajien osalta kuin yleisemminkin ö, ihmisoikeuksien osalta. Ja eritoten tämä liittyy kansalaisjärjestöihin ja niiden toiminnan kapasiteettien rajoituksiin. Tämä vaikuttaa yhä enemmän ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuksien puolustajien. Eritoten tässä nyt on ongelma ilmaisun vapauden osalta. Se monissa maissa on yhä rajoittuneempaa. Tämä liittyy niin ihmisoikeuspuolustajien kuin koko ihmisoikeusproblematiikkaan, ja tämän täytyy olla meillä prioriteettina myös tulevina vuosina. No tässäpä nyt oli kaikki, mitä tässä vaiheessa haluaisin todeta. Olen tietysti käytettävissänne ja kuten sanoin, olen hyvin iloinen tästä nimityksestä. Olen iloinen, että voin jatkaa yhteistyötä teidän kanssanne. Sillä vilpittömyydellä ja tehokkuudella, jota te olette aina halunneet tuoda tähän vuoropuheluun. niin odotan myös hyvää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Jos jostain asiasta ei ole yhtä mieltä, niin sitten se tuodaan esille ja keskustellaan asioista. Kiitos. Thank you very much, uh, Veronique. I... Kiitos, uh, Veronique. Minä uskon, että yhteistyö toimien kanssa ja toimielinten väliset yhteydet uh, ovat asioita, joita voitaisiin edistää ja sitä kautta sitten saada ihan uusi taso meidän ihmisoikeuspuolustajillemme. Nyt meillä on aikaa keskustelua varten ja antaisin ensin äh, äh, Mari Schaakelle puheenvuoron. Kiitos näistä hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Haluaisin tässä valottaa muutamaa äh, haastetta, jota meillä on vastassamme, kun on kysymys Euroopan paikallisista ja kunnallisista tasoista. Meidän ei tule unohtaa tätä poliittista elementtiä tässä. Useimmissa jäsenvaltioissa ulkoministeriöt ovat vastuussa turvakysymyksistä ja sitten sisäasiainministeriöt viisumeista. Ja sen vuoksi, että näillä kahdella ministeriöllä ei ole kunnollista koordinointia, niin tämä aiheuttaa ongelmia. Me näemme ympäri Eurooppaa, että että on kasvussa, niin äh, samanaikaisesti äh, sitten äh, maahanmuutto muuttuu tiukemmaksi ja tämä vaikeuttaa sitten esimerkiksi ihmisoikeustaistelijoiden viisumien myöntämistä. Sen vuoksi, että monet ihmisoikeustaistelijat todellakin kärsivät tästä tiukasta maahanmuuttopolitiikasta ja tästä minulla on omat näkemykseni, mutta enpä niitä teille nyt juuri kerro. Meidän täytyy olla myös äh, varovaisia, että emme saarnaa jo käännytetyille. Meidän täytyisi miettiä sitä, miten saavutamme muut. Ja me parlamentaarikot voisimme olla aktiivisia tässä työskentelemällä poliittisten puolueittemme kautta koska meillä on kollegoita, jotka ovat äh, edustettuina sitten tuolla paikallisella tasolla, kunnallistasolla ja äh, minä olen kokeillut tällaista menetelmää. Me olemme esittäneet parlamentaarisia kysymyksiä sekä Alankomaiden Alankomaiden parlamentissa, että myös Haagin kaupunginvaltuustossa, mutta ikävä kyllä siellä ei päästy eteenpäin. Meidän täytyisi miettiä, millä tavalla me saamme kansalliset puolemme mukaan, koska silloin kunnatkin, kunnallispolitiikka seuraa mukana. Olisi myös hyvä, jos eh, voisimme selvittää myös näitä oikeudellisia käytänteitä sen vuoksi, että monissa ministeriöissä puhutaan sitä, millä tavalla myönnetään väliaikaisia viisumeita. Ja eh, tämä voisi olla hyvin helppo tapa auttaa ja samalla myös osoittaa parhaita käytänteitä ja eh, selvittää sitä, millä tavalla näitä väliaikaisia viisumeita voidaan myöntää. Minulla olisi kysymys tälle äh, kansainväliselle äh, turvasuojakaupunkiverkostolle. Mikä äh, on tämä ero näiden kaupunkien välillä ja onko mitään riskejä kaupungeille, varsinkin jos ne ovat pienempiä, jos, niitä pidetään tällä, jos ne ryhtyvät tällaiseksi turvakaupungiksi. Jotkut äh, ihmisoikeuspuolustajat äh, ovat ottaneet esiin hyvin äh, arkoja kysymyksiä ja silloin heidät, he tavallaan joutuvat myös näkökenttään, varsinkin pienissä kaupungeissa. Replies Kiitos, saat varmasti vastauksia meidän vierailtamme kyllä. Nyt sitten kollega Preda ja sen jälkeen Prodi. Mulțumesc mult, uh, uh, doamna președintă. Aș vrea uh, să le mulțumesc doamnei Lawlor și domnului Lunde pentru prezentările făcute. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan ensin kiitokset Rova Lawlerille ja herra Lundelle tästä näistä puheenvuoroista. Ja Rova Ahnolle kysymys. Haluaisin tietysti onnitella häntä nimityksestä. Siitähän jo puhuttiinkin täällä. Haluaisin kysyä näiden yhteyshenkilöiden nimittämisestä ja strategi- paikallisista strategi- strategioista. Haluaisin kysyä, minkä vuoksi kaikkialla ei ole nähty sitä, mitä kaikilta odotetaan, eli paikallistrategioiden täytäntöönpano ja yhteyshenkilöiden nimittäminen. Minkä vuoksi tällaisia, tällaisia paikallisia strategioita ei ole kaikissa paikoissa ja minkä vuoksi joka paikassa ei ole nimitetty, nimitetty näitä yhteyshenkilöitä? Yhtä lailla haluaisin vielä tietää ajatellen vuonna 2010 kesäkuun päätöslauselmaa parlamentilta jossa puhuttiin paikallistrategioiden luettelon julkaisemisesta. Onko täällä jotain seurantaa nyt? Kiitos. Thank you. I, I think many of you... Kiitos. Teidän kysymyksenne ehkä pitää osoittaa tässä ulkosuhdehallinnolle. Ja nyt sitten edustaja Prodi. Grazie Presidente, volevo ringraziarla per questa sessione. Kiitos puheenjohtaja kiittäisin teitä tämän hyvin mielenkiintoisen kuulemisen järjestämisestä. Ja täällä on otettu esiin paljon asioita, jotka minua kiinnostavat, joten yritän tässä nyt äh, ne sitten koota. Ensinnäkin haluaisin ilmaista olevani hyvin tyytyväinen äh, komission ulkosuhdehallinnon toimiin. Ja he ovat oikeastaan vastanneet niihin odotuksiin, joita täällä on, joita on esitetty. Ja tämä on hyvin tärkeää. Ja se on elin, joka voi järjestää hyvin paljon kaiken näköistä toimia, varsinkin täällä parlamentilla, parlamentissakin. Ajattelen tässä puheenjohtaja Hautalan mietintöäkin. Ja odotamme enemmän ponnisteluita, jotta voitaisiin koordinoida kaikki EUn toimet tällä alalla. Erityisesti ottaen huomioon sen, että käytämme kaiken sen, mitä meillä on mahdollista politiikkoina käyttää. Ajattelen tässä esimerkiksi puheenjohtajan äh, raporttia ja sitä, millä tavalla voisimme tehokkaammin yhdistää ihmisoikeuskysymykset ja kauppakumppanuudet ja sopimukset. Sitten toinen asia, jota tässä yhteydessä voitaisiin tarkastella, on se, minkälainen vaikutus se ilmastonmuutoksella tulee olemaan ihmisoikeuskysymyksiin tulevina vuosina. Minulla on ollut eh, mahdollisuus eh, eh, useasti ottaa esiin sen minun keppihevoseni, eli tämä ilmastopakolaisuus ja se, millä tavalla voimme varmistaa sen, että nämä ihmiset saavat kansainvälistä suojelua kansainvälisen lainsäädännön alaisena. Minusta tämä on yksi tärkeä näkökulma ajatellen sitä potentiaalia mikä ihmisoikeustaistelijoilla on ja että he kykenevät huolehtimaan siitä, että kaikkien ihmisten perusoikeuksia kunnioitetaan. Lähi tulevaisuudessa hyvin monet joutuvat lähtemään kotimaistansa ilmastonmuutoksen vuoksi. Haluaisin ilmaista toiveeni osallistua tällaisiin toimiin eh, EUn taholta, jotta voitaisiin puuttua näihin ongelmiin. Ja tämä on koko maailman rauhankin eh, kannalta tärkeää. You, you keep eh, referring to... Jatkuvasti viittaatte ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin ja ihmisoikeuksiin. Toivottavasti tästä voimme yksityiskohtaisemmin keskustella ja tarkastella tulevana vuonna. Tämä nyt on kenties kysymykseni Rova Ahnolle. Joskus ympäristöaktivistit, jotkut heistä haluavat torjua ilmastonmuutosta, mutta voi olla kysymys muistakin asioista. Joskus nämä ympäristöaktivistit tarvitsevat suojaa. Uskotteko te, Rova Ahno, että Euroopan komission jäsenet siinä hengessä kuin mainitsitte voisivat esimerkiksi ottaa ympäristöoikeudet esille, kun keskustellaan perusrakennehankkeista kolmansien maiden kanssa. Minä kävin tätä keskustelua Turkmenistanin osalta komissiosen Ötzingerin kanssa. Tiedättehän, että Turkmenistanissa on paljon öljyä ja kaasua, mutta siellä on todella vakavia ihmisoikeusongelmia ja kaikista vainotuimpiin ihmisiin kuuluvat ympäristöaktivistit. Uskoisin, että energiakomission jäsen tai ympäristökomission jäsen voi osallistua myös ihmisoikeuspuolustajien puolustamiseen ottamalla esille tämän esille ja puhumalla tällaisissa hankkeissa yleisen osallistumisen taku, takaamisesta. Turkmenistanin monet ihmisoikeuspuolustajat yksi näistä tärkeimmistä puolustajista joutui poistumaan maista, koska hän otti nämä ympäristöasiatkin esille. Nyt puhuja lista on saatu Käytyä läpi. Haluaisin palauttaa puheenvuoron puheenjohtaji, puhe, kutsuvieraille. Ensin Rova Lopor, olkaa hyvä. Just to draw your attention. No kiitoksia. Kiinnittäisin ehkä huomioon, kun tässä nyt puhuitte ympäristöoikeuksista, niin yksi hyvin pitkäaikaisista tapauksistamme Lancho ympäristöliike, joka pyrkii tukemaan kestävää kehitystä ja torjumaan ympäristön tuhoamista, niin tämähän voisi olla hyvä pilottihanke Euroopan parlamentille katsoa tätä, jos se tähän asiaan haluaa palata. Mutta nyt tästä viisumikysymyksestä, se on hyvin lähellä minun sydäntäni. Meillä on ollut Irlannissa viisumijärjestelmä päätelmä vuodesta 2005. Olen pahoillani. Niin, kollega on poistunut, mutta tämän rakenteen Iranin hallitus perusti vuonna 2005 ja noin 20 ihmisoikeustaistelijaa on tämän järjestelmän kautta tullut Irlantiin. He ovat saaneet oleskeluluvan kolmeksi kuukaudeksi. Vain yksi heistä on hakenut pysy, pysyvää turvapaikkaa. Tässä kyse oli henkilöstä, jonka talo oli takavarikoitu ja jolla oli uhka joutua vankilaan. Eli tämä tilanne oli hyvin erikoislaatuinen, mutta joka tapauksessa katson, että meidän tulisi muistaa, että eivät ihmisoikeustaistelijat halua lähteä kotimaistaan muihin maihin. Heillä on veressään toive siitä, että he saavat aikaan parannusta omassa kotimaassaan, mutta joskus heidän on paettava, jos he joutuvat äärimmäiseen vaaraan tai jos he kerta kaikkiaan uupuvat. Jos he uupuvat kerta kaikkiaan, niin joskus lähetämme heidät lomalle ihan lataamaan akkujaan. Ja Irlannissa järjestelmä, oikeus- ja sisäministeriön järjestelmä on aika vastaava kuin muuallakin, mutta joka tapauksessa me saimme tämän järjestelmän jaloilleen ensin pilottihankkeena ja nyt se on pysyvä järjestelmä, nopeutettu viisumijärjestelmä, joka takaa sen, että me tuemme ihmisoikeusaktivisteja ja tilanne on äh, hyvin yksinkertainen, helppo järjestelmä. Haetaan viisumit, lähetetään kirje, Ähm, siihen suurlähetystöön, jossa viisumia on haettu tai jos se on tehty tämä hakemus netissä, niin heihin otetaan tätä kautta yhteyttä ja rajaviranomaisilla on sitten kaikki tiedot myös käytössään. Mutta pääasia on se, että näitä viisumeita on yhdeksän yhdeksän vuoden aikana Frontlinein kautta järjestetty 550 ja alle viisi on hakenut pysyvää turvapaikkaa. Eli tämä osoittaa sen, että kyllä nämä ihmiset haluavat tehdä tätä työtä juuri omassa maassaan. Kiitos. Kiitoksia. Uskon, että se mitä nyt Irlannin osalta kuultiin, edustaa tällaista parasta käytäntöä viisumikysymyksissä. Kenties olette yhtä mieltä siitä tai ette, mutta Tämä on asia, jota voi, josta voitaisiin kertoa muillekin. Viime viikolla tapahtui jotain. Erään jäsenvaltion sisäministeri kieltäytyi antamasta viisumeita noin 15 ihmisoikeustaistelijaa, jotka olivat tulossa koulutukseen. En nyt halua nimetä tässä jäsenvaltiota, mutta tässä oli koordinoitua kampanjaa ja sitten tämä päätös muutettiin ja vierailu olikin mahdollis, mahdollinen. Kysymys oli lyhytaikaista vierailusta. Herra Lunde, sitten teidän puheenvuoronne, olkaa hyvä. I think there were two very interesting questions from <clears throat> Ms. Schake. Äh, edustaja Schake esitti kaksi mielenkiintoista kysymystä. Minä vastaan yhteen ja kollegani Lisbeth vastaa siihen toiseen. Ensimmäinen kysymys kuului, että mitä eroa on, onko eroa tämän meidän edustamamme Ekon verkoston välillä ja sitten tämän tulevan turva suojakaupunkiverkon välillä. No, tämä on sattumaa. Meidän järjestömme on aika nuori, mutta se kasvaa ja se kehittyy samanaikaisesti, kun kehitellään tätä turvakaupunkijärjestelmää. Joten meillä on paljon kokemusta, jota voimme sitten antaa käyttöön tälle tulevalle turvakaupunkiverkostolle. Me olemme yhä vielä tällaisten kaupunkien verkosto, suojapaikka kirjailijoille, mutta kirjailijamääritelmä on hyvin laaja, koska kuten jo mainitsin, siihen kuuluu toimittajia, kääntäjiä, runoilijoita, filmien tekijöitä, sarjakuvapiirtäjiä ja niin edelleen. Eli kuka tahansa ihmisoikeuksien puolustaja, jonka on jätettävä kotimaansa ja joka haluaa ilmaista itseään. Tässä on kysymys aina jossain vaiheessa kuitenkin ilmaisuvapaudesta, niin tämä on tärkeää. Eli on tärkeää tehdä läheistä yhteistyötä. Ja tulevaisuudessa jää nähtäväksi. Minähän tässä jo kysyinkin puheenvuoron lopuksi, tarvitsemmeko uutta rakennetta vai voimmeko rakentaa olemassa olevalle. Ikon on hyvin iloinen siitä, että meidät on otettu otettu mukaan tähän keskusteluun jo tässä vaiheessa ja me haluamme ehdottomasti jatkaa yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, että löydämme parhaan mahdollisen ratkaisun sillä, että saisimme aikaan hyvin, mahdollisimman hyvin toimivan järjestelmän eh, ihmisoikeuspuolustajille eh, turvakaupunkiverkkona. Eh, Toinen kysymys liittyy siihen, että pienempiin kaupunkeihin nyt keskitettäisiin tämä toiminta. Me emme ole tähän mennessä vielä huomanneet tällaista keskittymistä, mutta haluaisin korostaa sitä, että kun joku hakee sijoitusta Ikorn kaupunkiin, tiedämme, että tämä henkilö on aivan tiensä päässä sellaisessa asemassa, jossa heihin kohdistuu vain me emme millään tavalla tämän vuoksi tiedota asioista, me emme kerro nimiä, me pidämme jonotuslistat esimerkiksi salaisina. Me emme siis tiedota tästä asiasta. Me arvioimme vahvasti sitä, voiko henkilön nimen julkaista vai ei, ja me teemme läheistä yhteistyötä kyseisen henkilön kanssa, kun hän tulee kaupunkiin. Kysymme, haluaako hän nimensä julki vai ei, ja monet valitsevat sen, että nimeä ei julkaista, ja me täysin kunnioitamme tätä. Nyt kun minulla on puheenvuoro, niin haluaisin kiinnittää huomionne, huomionne toiseenkin eh, parhaaseen käytäntöön viisumien osalta Tanskan hallitus itse asiassa hyväksyi lainsäädännön, jonka mukaisesti räätälöidään viisumeja erityisesti henkilöille, joita äh, Tanskan äh, IKON on kutsunut. Nämä ovat kahden vuoden viisumeja ja ne on suunnattu erityisesti näille henkilöille ja näiden kautta henkilöillä on oikeus myös työntekoon ja rahan ansaitsemiseen, ei missä tahansa työssä, vaan ihmisoikeustyössä. Tämä on hyvin tarkasti räätälöity tämä viisumi ja työlupa. Ja tämä on tässä lainsäädännön tekstissä. Se on näissä papereissa, että teille on toimitettu. Kiitoksia näistä huomioista, jotka panemme merkille tänne. Ja nyt haluaisin pyytää rouva Ahnota vielä palaamaan tähän keskusteluun. Olkaa hyvä. Kiitokset Rove Hautala. Mitä tulee tähän tietoisuuden määrittelemiseen, niin on tärkeä selvä ero tehdä ihmisoikeuspuolustajien ja turvapaikanhakijoiden välille. Kaikenlaiset työntekijät, kuten sanottiin, jotka voivat auttaa ihmisiä ymmärtämään mukaan lukien poliittisten puolueiden kautta, kuten Rova Sharke sanoi, tämä on hyvä asia. Toiseksikin on joitakin jäsenvaltioita, joilla on hyviä käytänteitä, kuten Irlanti, mutta ei pelkästään Irlanti, Ruotsi, Alankomaat, Espanja ja niin edelleen edelleen. Meidän täytyy jälleen pohtia sitä, millä tavalla voidaan varmistaa se, että nämä hyvät käytänteet jaetaan ja niistä saavat muutkin jäsenvaltiot inspiraatiota. Toinen kysymys liittyy ihmisoikeuspuolustajien määritelmään. toten tämä liittyy siihen, mitä herra Prodi ja Tero Vahautala mainitsitte ihmis- äh, ympäristöaktivisteista. No on kaikkien edun mukaista pitää ihmisoikeuspuolustajien määritelmä mahdollisimman yleisenä. Tämän täytyy olla vuoden 1998 YK-määritelmän mukaistakin. Tässä luo, tähän luokkaan varsin laajan ihmisoikeuspuoltajien luokkaan tai määritelmään kuuluvat kaikki ne henkilöt, jotka kärsivät niin poliittisten kuin taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien loukkaamisesta. Ja tämähän kattaa myös siinä mielessä ympäristöaktivistit, koska silloin kysymys on esimerkiksi ilmaisun vapauden rikkomisesta, kokoontumisvapauden puutteesta ja niin edelleen. Tämä on seikka, joka täytyy pitää hyvin yleisenä tämä määritelmä ja voin vahvistaa, että tietysti ympäristöaktivistit täytyy kattaa tällä. Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, ja poliittiset oikeudet ja niiden loukkaaminen. Edustaja Bredan kysymys siitä, minkä vuoksi kaikissa maissa, joissa on diplomaattinen edustus, joko EU-valtuuskunta tai jäsenvaltioiden edustus EUn puolesta, siis kysymys on 22 maasta, jossa ei ole EUn edustustoa. Miksi näillä kaikilla mailla ei ole paikallista strategiaa? Ensinnäkin sen vuoksi, että valtuuskunnilta puuttuu kapasiteettia ja Euroopan diplomaattisessa yhteisössä on sellaisia maita. No ajatellaan nyt vaikka Itä-Timoria. Siellä on hyvin pikkuruinen valtuuskunta ja vain kolme jäsenvaltiota. Ei tämä nyt ole kolmen helppo homma hoitaa. Toinen ongelma liittyy hallitusten luonteeseen. Ajatellaan nyt vaikka Irania, Sudania ja Eritreaa. Siellä on aivan äärimmäisen hankalaa tavata ihmisoikeuspuolustajia kehittää mitään strategioita. Voitte vain arvata millaista painostusta siellä on. Kollegat ovat yrittäneet, mutta Iran, no siellä ei kapasiteettia löydy. Sitten yksi ongelma liittyy siihen, että on maita, joissa ei ole kansalaisyhteiskuntaa. On hyvin vaikeaa identifioida tällaista todellista kansalaisyhteiskuntaa, joko sen vuoksi, että hallitus ö, toimii hyvin panostavasti, tai koska historian vuoksi esimerkiksi Madagaskarissa on hyvin hankala löytää elävää kansalaisyhteiskuntaa. Viimeiseksikin jäsenvaltioiden välillä saattaa olla poliittisia erimielisyyksiä ja vaikeuksia luoda strategiaa jonkun tietyn maan osalta. Voin antaa teille kaksi esimerkkiä Marokko, eritoten liittyen Länsi-Saharaan, ja toinen esimerkki on Brasilia. Brasilian asema kansainvälisenä kumppanina. Meillä on siis kaikenlaisia erilaisia ongelmaluokkia, mutta se, selvät ohjaat, ohjeet tulevat ylhäältä päin ja olemme nähneet myös kehityskulkua. Sitten julkaisut. Kaksi asiaa. Mielestäni tärkeää on, että identifioidaan ja julkaistaan niiden henkilöiden nimet, jotka ovat paikallisia yhteishenkilöitä, niin että ihmisoikeuspuolustajat tietävät, kenen puoleen kääntyä. Me emme kuitenkaan haluaisi, ja tässä tarkoitan myös jäsenvaltioita, kun sanon me, me emme toivo, että nämä paikalliset strategiat julkaistaisiin. Tietystikin sen vuoksi, että me haluamme maksimijoustoa jäsenvaltioiden kanssa, ja nämä kysymykset ovat usein hyvin arkaluontoisia. Kysymys sitten siitä, mitä voitaisiin tehdä parlamentin osalta. No tämä on eri asia. Mm, en usko, että meillä on mitään ongelmaa jakaa näitä asioita teidän rouva puheenjohtaja alivaliokuntanne kanssa. Siis tämänhetkiset EU-valtuuskunnat ja maat, joissa on erillinen EU-edustusta yhtäältä, maat, joissa on yhteishenkilö ja toisaalta maat, joissa on myös strategia. Me voimme kyllä nämä tiedot teille toimittaa pitää mielessämme, että helmikuun loppuun mennessä meidän pitäisi olla nyt kaikki nämä tiedot, joten tätä täytyy vielä päivittää tätä luettelua. Nyt varmaan lopettankin tähän. Ai niin, vielä eräs asia. Parlamentille kertominen näistä itse strategioista. Olen tietoinen siitä, että tämä suuresti teitä kiinnostaa. Ja Rova Hautala, kuten tiedätte, meidän täytyy keskustella tässä nyt luottamuksellisuusjärjestelyistä. Olen täysin tietoinen siitä, että teidän täytyy saada nämä asiakirjat käyttöönne, mutta tässä vaiheessa en voi luvata teille vielä mitään muuta kuin luettelon. Kiitos. Kiitokset teille, Rova Tämä oli oikein hyvä vastaus meidän huolimme ja arvostamme myös lupaustanne lisäyhteistyöstä. Niin tämä on yksi kauhu skenaarioistani on, että Julian Assange saisi käsinsä jonkun salaisen asiakirjan ihmisoikeus taistelijoista. No, ymmärrän kyllä tämän julkisuustarpeen, mutta hänen täytyy myös ymmärtää, että kaikkia tietoa ei, kaikkia nimiä esimerkiksi ei voi julkaista eikä tuoda päivänvaloon. No niin, olemme varmaan kuulemistilaisuutemme keskustelujen loppuun päässeet. Nyt tämä oli yksi tärkeä virstanpylväs yhteisissä ponnisteluissamme muiden toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, jotta löydettäisiin paras mahdollinen yhteistyö ja vahvistettaisiin ihmisoikeustoimijoiden toimintaa, mahdollisuuksia. Kollegat ja sihteeristö ovat varmasti panneet hyvin merkille täällä esiin tuodut asiat. Ja me tulemme tarkastelemaan näitä avoin olevia kysymyksiä yksityiskohtaisesti ja pyydämme sihteeristöä järjestämään seurantakokouksen. Toivottavasti voimme siis pitää yhteyttä ja jatkaa erinomaista yhteistyötämme. Tällainen tällaista toimielintä välistä koordinointiryhmää todella tarvitaan ja täytyy varmistaa, että tätä monimutkaista aihetta kaikilta sen kanteilta tarkastellaan. Kiitän teitä kaikkia ja kiitän loistavasta prosessin valmistelusta myöskin. Seuraavaksi siirrymme esityslistallamme kohtaan, jossa me keskustelemme Euroopan ulkosuhdehallinnon toiminnasta – ja tässä kuulemme kansalaisjärjestöjen ihmisoikeus- ja demokratiaverkosta ja näen täällä Dave Nicholsin paikalla jo. Me olemme jo hieman puuttuneetkin tähän merkittävään vaiheeseen, johon nyt on päästy ulkosuhdehallinnon uuden henkilöstökaavion kautta. Ja kansalaisyhteiskunnalta on tullut hyvin aktiivinen panos tähän. Ilman sitä emme varmaan olisi siellä, missä nyt olemme. Haluaisin antaa puheenvuoron David Nicholsille, joka tässä puhuu ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston nimissä. Hän edustaa itseään ja Amnesty Internationalia. Paljon tuli huolestuttavia huhuja siitä, millä tavalla ulkosuhdehallinto, sen henkilöstökaavio loppujen lopuksi muotoutuisi. Ja voimme olla varsin tyytyväisiä moniin saavutuksiin, samoin nimityksiin tämän henkilöstörakenteen sisällä. Yksi seikka, josta jonka osalta meidän täytyy parlamenttina painastaa, ja kansalaisyhteiskunta on varmasti yhtä mieltä tästä, on se, että me tarvitsemme tämän Brysselissä toimivan ihmisoikeustyöryhmän. Ja odotan innolla kuulevani siitä, siitä millä tavalla uusi pysyvä puheenjohtaja, herra Engelbert Toirman Itävallasta, näkee tämän toiminnan. Hän varmasti näkee, jakaa meidän näkemyksenne, näkemyksemme tämän asian osalta. Anna puheenvuoron Dave Nicholsille ja kuulemme sitten myös Rova Arnon näkemyksen tilanteesta ja haasteista. David, ole hyvä. Um, Kiitoksia rouva puheenjohtaja ja kiitoksia siitä, että saimme palata tänne puhumaan ulkosuhdehallinnosta. Niin kuin totesitte, ihmisoikeus- ja demokratiaverkosto sekä sen jäsen järjestöt vuoden 2010 aikana olivat varsin huolissaan ulkosuhdehallinnon rakenteesta. Ja kun päätöksiä eh, odoteltiin ja niitä ei tullut, niin eh, kyllä tuossa viime vuoden mittaan eh, huolestuminen lisääntyi. Ja mitä, samalla kun näitä keskusteluja sisäisistä rakenteista on käyty, EUn kyky toimia yksittäisten ihmisoikeuskysymysten suhteen äh, on ollut aika heikko. No niin kuin äh, todettiin, ennen joulua saatiin sitten vihdoinkin hiukan hyviä uutisia. Ensinnäkin se, että tämä organigrammi, tämä kaavio henkilöstökaavio saatiin nähdä pääjohtaja ja nämä kolme osastoa ja pysyvä puheenjohtaja Kouhon. Ja nyt hän todella saa käärittyä hihat ja ryhdyttyä todellisiin töihin. Erityisesti nämä asiat. Näiden suhteen olemme hyvin kiitollisia meppien, äh, teidän rouva puheenjohtaja ja muiden meppien tuesta, erityisesti keskustelussa Strasburgissa ennen joulua paronitar Astonin kanssa. Se oli hyvin tärkeä hetki näiden tehtävien päätösten suhteen. No, te ette <laughs> ole suinkaan yllättynyt, kun kerron, että eihän tämä tähän pääty, vaan että nyt kun henkilöstökaavio on nähty, niin siihen liittyy monia kysymyksiä. Voisin ehkä nostaa joista, öitä näistä kysymyksistä esiin tässä vaiheessa ja osa, osaan palaamme myöhemmin. Katsotaan tässä viittä eri alaa. Ensinnäkin ähm, ulkosuhdehallinnon äh, merkittävimmät toimet. Varmasti muistatte, että ihmisoikeus- ja demokratiaverkosto on vaatinut Äh, äh, äh, korkean tason vastuunkantoa, erityisesti mitä tulee hallintoneuvostoon. Ja varmasti muistatte tai tiedätte, että tämä tätä ei nyt ole vielä julkaistu, emmekä vieläkään tiedä näiden johtokunnan henkilöiden nimiä, kuka on vastuussa mistäkin. Eli tämä on vielä auki. Emme myöskään tiedä, kuka tulee olemaan globaalien ja monenvälisten kysymysten vastuuhenkilö. Tämä asia on edelleen auki. Ja on hyvin tärkeää, että tällä henkilöllä olisi kokemusta ja ymmärrystä kansainvälisestä laista, koska tämä on hänen salkkunsa salkkunsa ydinasia. Ja kyllä meitä huolestuttaa hieman se, että ei nähtävästi ole löydetty tarpeeksi kovan kaliberin henkilöä tähän toimeen. Ja ehkäpä tämä prosessi tulisi nyt avata myös niille henkilöille, jotka eivät välttämättä tässä, tällä hetkellä ole neuvostossa tai komissiossa virassa, koska tällaisia henkilöitä kyllä ulkopuolelta löytyy. Ja mitä näihin korkean tason virkoihin tulee. Meillä on par- parlamentin arkinen mietintö ja monet kansalaisjärjestöt ovat asiaan äh, vedonneet juuri ajatellen ihmisoikeuskysymyksiä, kansainvälistä lakia, lasten oikeuksia. Vieläkään emme nyt sitten tiedä, otetaanko tätä huomioon tulevaisuudessa vai ei. Sitten toinen asia, tämä ihan tämä Brysselin äh, rakenne. Minun käsitykseni mukaan tämä henkilöstökaavio ja tämä kaavio on nyt tällainen ensimmäinen versio ja että sitä voidaan muuttaa tulevien 6-12 kuukauden aikana, kun kokemusta kerääntyy ulkosuhdehallinnossa sen toiminnasta ja parlamentin ja kansalaisjärjestöjen tulisikin nyt sitten valvoa ulkosuhdehallinnon käytännön toimintaa ja ehkäpä voitaisiin myös antaa suosituksia eh, mahdollisista uudistuksista, mutta eihän tämä nyt ole vielä tosiaankaan kiven kirjoitettu. Ja sitten saa nähdä, miten pääosaston kolme jaostoa toimivat, miten ne toimivat yhdessä ja keskenään ja miten onko mahdollista huolehtia asioista niin, että päällekkäistä toimintaa ei synny ja tietenkin myös ottaen huomioon maantieteelliset kysymykset. Tässähän nämä päätökset liittyvät myös muihin. Mitä henkilöstöön tulee, olen käsittänyt, että ihmisoikeus- ja demokratia jaoston henkilöstö käyttöä ei lisätä, mutta että tämä ryhmä saa tukea neuvoston sihteeristöltä ja puheenjohtajavaltiohan on hoitanut näitä kysymyksiä. Aivan ilmeistä on, että tulevan vuoden aikana lisää henkilöstöä, resursseja tarvitaan. No te jo täällä eh, viittasitte siihen, että Brysselissä täytyy olla eh, puheenjohtaja, mutta tässä on monia jäsenvaltioita, jotka vielä täytyisi vakuuttaa tällaisen johtajan tarpeellisuudesta sitä, että tällainen Brysselissä on. Ja myös parlamentin ja kansalaisjärjestöjen täytyisi nyt varmaan rummuttaa sen lisäarvon puolesta, jota tällainen varmasti toisi mukanaan. Sitten kolmanneksi nämä edustustot. No niin, Brysseli, Bryssel on ää, päämaja, eli me emme nyt vielä tiedä, miten, että onko ihmisoikeus tietotaitoa kaikissa eri edustustoissa ja luonnollisesti kentällä myös jäsenvaltioiden suurlähetystöissä. Olen ymmärtänyt, että sadassa kolmessa edustustossa ympäri maailmaa tulee olemaan ihmisoikeus yhteyspiste ja tätä tarvittaisiin mielestämme joka ikisessä edustustossa. Ja tietenkin nämä tehtävät tulisi määritellä entistä paremmin, erityisesti kun otetaan huomioon vastuun lisääntyminen ja ö, paikallisen johtajan rooli ja myös koordinoiva rooli. Ja olen aivan varma siitä, että jäsenvaltioiden suurlähetystöt niiltä osin, kun niillä on tätä tietotaitoa, niin se tulee olemaan hyvin käytössä. Sitten vielä sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tällä hetkellä tämä on kyllä todella noloa Euroopan unionille. Tilanne on hyvin stereotyyppinen ja parlamenttihan on aiemmin painottanut sukupuolten välistä tasa painoa. Ja nyt parlamentin tulisi todella vakavasti kysyä ulkosuhdehallinnon edustajilta, mikä tilanne tulee olemaan ja myös tulevaisuudessa vaatia sitä, että sukupuolinäkökulma otettaisiin nimityksissä huomioon. Ihmisoikeus politiikan suhteen viime vuonna äh, nähtiin, että tarvitaan äh, yksittäisiä maastrategioita ja on hyvä, että paronitar raston tämän otti Strasbourgissa puheessaan äh, ennen joulua täysistunnossa myös esiin ja luonnollisesti nyt nousee kysymyksiä siitä, miten näitä maastrategioita kehitellään, miten niitä luonnostellaan, ketä kuullaan, kuullaanko paikallista tasoa, kansalaisjärjestöjä, ihmisoikeusaktivisteja, kuullaanko parlamenttia ja jos niin millä tavoin, minkälainen rooli parlamentilla voi olla myös sitten täytäntöönpanon suhteen, sen suhteen, että katsotaan toteutuuko tämä. Ja luonnollisesti kaikkien Euroopan unionin toimielinten tulisi olla mukana tässä maastrategiatyössä. Emme myöskään tiedä tarkalleen, miten viime vuonna käynnistetty työ saatetaan päätökseen. No niin, paronitar Ashton todella tähän viittasi tuossa jo mainitsemassani puheessa. Niin kuin tiedämme, viimeisin ihmisoikeus. Tiedonanto on vuodelta 2001. Se on jo vanhentunut ja ainakin ulkosuhdehallinto ja jäsenvaltiota toimielimet tarvitsevat asiakirjoja ja dokumentteja siitä, miten tämä politiikka nyt määritellään. Ja tähän on kaikkien myös sitouduttava. Sitten viimeinen kohtani niin liittyy parlamentin odotuksiin ja myös ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston odotuksiin. Meidän odotuksemme on se, että nyt kaikkia, kaikkien suosituksien toteutumista parlamentti seuraa. Parlamentti antoi suosituksensa Andrikienen mietinnössä ja odotamme, että parlamentti nyt sitten katsoo, että suositukset myös toteutuvat. Henkilöstökavio on julkaistu ja varmasti parlamentaari Astonilta nyt tullaan kysymään, miten Andrikienen mietinnön suosituksia täytäntöönpannaan. Toiseksi parlamentti, niin kuin kansalaisjärjestötkin, valvokoon sitä, miten ulkosuhdehallinto tulevina kuukausina toimii ja parlamentin tulisi myös tarttua puutteisiin. Niin kuin totesin, EUn ihmisoikeus työ heikkeni vuoden 2010 aikana, erityisesti kun oli hämmennystä eh, vastuualueesta Lissabonin jälkeisenä aikana. Ja nyt ihmisiltä kentällä ihmisiä kentällä tulisi kuulla. He kysyvät meiltä, että mitä, mitä tapahtuu, mitä tässä nyt on käynnissä. He tarvitsevat EU-tukea ihan paikan päällä. Esimerkiksi Tunisian kysymys. EU on vaiennut aivan täysin, vaikka ihmisoikeustaistelijoiden tilanne on huonontunut huomattavasti, mitä ei ole kuultu EUn suunnalta. Ja EUn toimien vesittyminen ei mielestäni tullut täysistuntokeskustelussa oikein esiin kun tarkkailijana kuunteli tuota keskustelua, saattoi todeta, että parlamentissa katsottiin, että tilanne vuonna 2010 on jatkunut aivan ennallaan ja kaikki hyvin. Ja minun mielestäni, kun tilanne kerran on heikentynyt, niin tämä tulisi myös ääneen sanoa. Ja meppien tulisi parantaa yhteistyötään kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, kun niin parlamenttien edustajien tulisi luonnollisesti nyt saada eh, tietää, miten tämä uusi järjestelmä toimii ja samalla heidän tulisi voida näitä suosituksia ajaa sitten kansallisella tasolla, erityisesti nämä Andrikienen mietinnön suosituksen täytäntöönpanokysymykset. Ehkäpä te, puheenjohtaja, voisitte kirjoittaa kansallisille parlamenteille korostain Andrikienen suosituksia ja pyytäen heitä ajamaan näitä suosituksia kansallisella tasolla. Kiitos. Dave. Nichols, Kiitoksia Dave Nichols tästä puheestanne ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston nimissä. Hyvin lyhyesti haluaisin todeta, että meillä tietysti on myös Euroopan parlamentin sisällä haaste luoda näitä johdonmukaisia maastrategioita. Alivaliokuntana me yritämme esimerkiksi antaa luetteloja ihmisoikeuspuoltajista kollegoille, jotka matkustavat johonkin tiettyyn maahan valtuuskunnan mukana – Tämän, tämä vaikuttaisi olevan hyvinkin hyödyllistä, koska täällä meillä valtuus, parlamentissakin on valtuuskuntien puheenjohtajia, jotka itse eivät välttämättä halua ottaa näitä asioita esille. Ja se on helpompaa heille, jos he saavat luettelon näistä asioista, joista täytyy keskustella. Mitä kansallisiin parlamentteihin tulee, niin minun kokemukseni pohjalta voisin todeta, että kovinkaan monet kansalliset parlamentit eivät ole läheisessä yhteistyössä läheisesti mukana Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikassa. Toivoisin, että me, niin kuin muutkin valiokunnat, meillä olisi mahdollisuus järjestää yhteinen kokous kansallisten parlamenttien kollegojen kanssa ja käydä hyvää keskustelua tulevasta uudelleen tarkastelusta ihmisoikeuspolitiikan osalta, millä tavalla kansalliset parlamentit voivat myös varmistaa sen, että kansalliset hallitukset, ministerit täyttävät omat velvoitteensa. Tämä voisi olla hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa tällaisessa tapaamisessa kansallisten parlamenttien kanssa sen sijaan, että keskityttyisiin, keskityttyisiin joihinkin hyvin kapealaisesti määriteltyihin aloitteisiin. Mitä tulee tähän uudelleen tarkasteluun, niin minä suuresti toivoisin, että tämä tuleva uudelleen tarkastelu olisi hyvin kattava ja mukaan ottava, hyvin intensiivinen. Ja tämän vuoksi olen tuonut esille ajatuksen siitä, että kenties me nyt tarvitsemme uutta tiedonantoa, uutta lausuntoa korkealta edustajalta, joka on myös Euroopan komission varapuheenjohtaja. Tämän tiedonannon pitäisi mennä niin ulkoasian neuvostolle kuin Euroopan parlamentillekin, eikä tietenkään pidä unohtaa kansalaisyhteiskunnan roolia julkisissa keskusteluissa. Innolla odotan kuulemi, kuulevani, onko mitään näkemyksiä tällaisesta lähestymistavasta tässä uudessa pääosastossa, johon Rova Ahno nimitettiin pääjohtajaksi. Rova Ahno, olkaa hyvä. Kiitoksia, Rova puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä ja kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, samoin kuin kaikkia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat jatkuvasti taisteleet sen puolesta, että meillä ei olisi pelkästään tämä valtavirtaistaminen, me olemme kaikki yhtä mieltä tästä, vaan että meillä olisi myös erityisalojen asiantuntijuutta. Vihdoinkin nyt on saatu sitten hyvin selvä rakenne tähän työhön. Toiseksikin haluaisin todeta, että kenties viime vuonna nyt tuli sellainen vaikutelma, että on vähemmän asioita tehty, paljon kritiikkiä kohdistui, mutta en ole täysin yhtä mieltä, itse asiassa en ollenkaan yhtä mieltä David Nicolin kanssa siitä, kun hän sanoi, että tilanne on huonontunut. Eh, ohjeena oli minimi jatkumo, mutta täytyy sanoa, että poliittisella tasolla tämä ei nyt tullut niin näkyväksi, mutta minä en tässä nyt mitään anteeksi pyyntöjä esitte. Me olemme saaneet edistystä aikaisemmiksi esimerkiksi uskonnon vapauden osalta, eritoten mitä tulee Lähi-Itään. Ja ohjekirja laadit huolehdittiin homoseksuaalien, lesbojen ja transseksuaalien oikeuksien osalta. Tämä ei ollut mikään helppo juttu. Tämän lisäksi meillä on ihmisoikeus- ja äh, ihmisoikeuspuoltajien osalta edistystä. Ja sitten hyväksyttiin myös äh, eräs seikka, joka liittyy kaiken ohje sääntöjen suuntaviivojen äh, järkiperäistämiseen. Ja kysymys ei ole pelkästään pilottimaista tässä, vaan nyt on selvät ohjeet valtuuskunnille ja tietyt aikataulut myös paikallisten strategioiden kehittämiselle niin, että valtuuskunnat saavat enemmän vapautta toimia ja toivottavasti myös enemmän tehokkuutta saadaan tästä aikaiseksi ihmisoikeus uudelleen tarkastelu tässä nyt on toteutettu ja monet kansalaisyhteiskunnan kumppanit ovat tähän laajalti osallistuneet, samoin Euroopan parlamentti tietysti. Ja tässä voidaan myös mainita Bryggen epävirallinen kokous viime vuoden lopussa. On minun mielestäni aivan väärin sanoa, että asiat ovat huonontuneet. No se, että ihmisoikeudet maailmassa eivät parane, se on yksi asia, mutta mutta on asioita, joita, eivät, joita ei niin helposti hoideta. Millä tavalla nyt tässä on toiminta järjestetty? Kuten olette huomanneet, henkilöstökaavio on todellinen ponnistelu Ashtonilta antaa tiettyjä va- vakuutuksia, mutta tässä ensimmäinen työ nyt, jota hoidetaan, on se, että ei pelkästään julkaista tai täytetä näitä paikkoja managing director globaali kysymyksissä, siis demokratia- ja ihmisoikeudet. Tämä on ensimmäinen tehtävä hoidettavana. Toinen sitten, toinen asia, joka täytyy hoitaa, on puhutaan näistä komission ja neuvoston viroista. Hyvin vähän päällekkäisyyksiä tässä täytyy olla eri. Meillä täytyy olla vähintään kahden yksikön toimia tällä hetkellä niin, että voidaan tämä järjestää maksimitehokkuudella. Ja tietysti Bert Toimanin tehtävä täytyy järjestää. Hän 25-26. päivä ensimmäisen virallisen esiintymisensä nyt uutena puheenjohtajana pysyvässä komiteassa hoitaa. Minun täytyy myös monivälisissä kysymyksissä jonkin aikaa hoitaa näitä tehtäviä vielä samanaikaisesti muiden tehtävieni kanssa, mutta älkää luulko, että seuraavan kolmen vuoden seuraavan kolmen viikon aikana asiat muuttuvat radikaalisti. Me teemme parhaamme, mutta asiat ähm, hoituvat omalla ajallaan. Oma prioriteettini ei ole vähentää niitä resursseja, joita meillä on. Jos me voimme saada lisää resursseja, niin oikein hyvä, mutta ei tässä nyt turhia kuvitelmia kannata myöskään viljellä. On jo nyt kovin hankala yleensäkään saada edes kahta ihmisoikeusyksikköä. Kolmas seikka, joka poliittisesti on mielestäni erittäin tärkeä, on se, että yksikön nimi on ihmisoikeus- ja demokratiayksikkö. Ja tämä menee paljon pitemmälle kuin vaalitarkkailu, joka on myös erittäin tärkeä. Koko tämä pilottimaa-hanke ja demokratia asiat. Ja nyt ryhdyn puhumaan englantia. Tämä on hyvin lähellä parlamentin sydäntä ja joidenkin jäsenvaltioiden sydäntä. Ja tässä minun täytyy todellakin parantaa niitä resursseja, joita meillä on, koska tällä hetkellä meillä on vain yksi henkilö tai puolikas virka itse asiassa komissiossa, toinen puolikas neuvostossa. Sitten varmasti tässä saadaan sillä tavalla enemmän johdonmukaisuutta. Minusta oli kuitenkin hyvä merkki, että tähän saatiin tämä sana demokratian mukaan. Se laajentaa tätä. Ja sitten puhuttiin johtokunnasta ja henkilöstä, jonka täytyy olla vastuussa ihmisoikeuksista. Kyllä, tämä on aivan oikein, mutta emme vielä tiedä, kuka tämä henkilö on. Ja sitten suurella ilolla tietysti vien tämän sukupuolikysymyksenkin eteenpäin. Managing Director, no tämä on prioriteetti, mutta tämä on Ashtonin käsissä ja toisin kuin mitä David sanoi, tämä ei ole ikinä ollut lähellä komissiota tai neuvostoa, vaan henkilö tulee olemaan jäsenvaltion diplomaatti. Todennäköisyys on suuri sille, että henkilö tulee olemaan tällaista taustoista. Nyt erittäin tärkeää on myös työstää komission ja ulkoisen hallinnon välistä toimintaa. Tästä asiasta on laadittu useitakin tekstejä. Hmm, minnekähän se nyt tästä hukkuikin? Selvästikin tärkeää on nyt tarkastella komission roolia varojen hallinnoimisessa. Ja tämä toiminta ei tule muut, erottamaan esimerkiksi DEFCON ja RELEXin välillä niin kuin menneisyydessä. En usko, että tässä mikään muuttuu ja meidän täytyy tehdä oikein hyvää yhteistyötä. Mutta tämä tuo tietysti esille kysymyksiä esimerkiksi, kysymyksiä esimerkiksi ulkoasiain hallinnon toiminnasta kaikessa siinä, mikä liittyy rahoitustoimintaan. Ja tämä on asia, joka täytyy tuoda esille. Tämä menee pitemmälle kuin meidän yhteistyömme tämä on aivan loistava asia. Tämä liittyy esimerkiksi ehdotusten valintaan ja niin edelleen. Lokakuussa jo me saimme ohjeita, jotka olivat erittäin selviä, niin selviä, että niitä edes löydä mistään täältä pahoittelen. Mutta tämä oli tällaista business as usual menoa, kun ajatellaan Relexin ja Defcon ja Relexin ja muiden yksiköiden välisiä suhteita. Tämähän tarkoittaa nyt sitä, että ulkoasian hallinto ei hoida pelkästään YTPtä, vaan sillä on myös merkittävä rooli politiikan koordinoinnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä hyvin läheistä yhteistyötä kollegojen kanssa. Tietysti tämä tulee vahvasti riippumaan henkilökohtaisista suhteista, mekanismeista, yksiköiden välisestä konsultoinnista. Ah, täältäpä se löytyikin. Mutta poliittinen viesti, joka on annettu lokakuun lopussa jatkuva yhteistyötä, virka, veljeys, johdonmukaisuus, koordinointipolitiikan toiminnassa, sisäisen politiikka, sisäisellä politiikalla ulkoisen toiminnan vahvistaminen ja päinvastoin hyvä tiedon virta, koordinaatio komission ja ulkoasian hallinnon yksikön välillä suhteet kulkevat molempiin suuntiin, aivan niin kuin esimerkiksi Relexin ja Defcon välillä tänä päivänä Tietysti me ja parlamentti, kun, no, kun me tiedämme jostain tärkeästä kokouksesta, jossa on joko DEFCON tai jonkun muun komissioyksikön välillä, niin kollegoja mukana, niin meidän täytyy sitä kertoa. Tietysti on tärkeää, että Euroopan parlamentti on kutsuttu esimerkiksi, jos puhutaan viisumeista tai maahanmuutosta, aivan niin kuin Rova sarkke sanoi. Meidän täytyy kutsua parlamentti. Minä tietysti tarkastelen tätä ja teen parhaani, mutta jos te voisitte omalta osaltanne jo kutsua henkilöitä, niin se olisi paras. Mutta jos tässä nyt on mitään järkevästi, niin kyllä tämä varmaan huittuu. Toinen seikka, jonka haluaisin ottaa esille, ovat valtuuskunnat. Tämä on erittäin tärkeä seikka, koska EU-edustuksen ja näkyvyyden ja johdonmukaisuuden osalta paljon riippuu lyhyellä aikavälillä valtuuskunnasta. Kaikki on tässä valtuuskunnan johtajan vastuulla tässä. hän edustaa tässä nyt sitten komissiota ja samoin e, hoitaa näitä EU-tyypien asioita. Meidän täytyy tarkastella tätä mandaattia valtuuskunnan johtajan osalta. Mitä tulee sitten koulutukseen, kuten Ashton sanoi 16. joulukuuta parlamentissa, hän antoi ne ohjeet, että kaikki valtuuskuntien johtajat saavat erityisen ihmisoikeuskoulutuksen ja, koulutuksen ja Tämän olemme jo aloittaneet. Yritämme luoda järjestelmällisemmän koulutusmallin. Tietysti tulemme vielä parantamaan ö, tärkeimpien asioiden koulutusta – me voimme rakentaa oikein hyvää asiantuntijuutta tämän asian osalta ja saada asiantuntijuutta myös jäsenvaltiosta. Mitä tulee näihin yhteispisteisiin? No, eivät nämä luvut ole ollenkaan surkeita. Tällä hetkellä meillä on 137 valtuuskuntaa ja ihmisoikeusyhteyspisteitä näistä 121. Ja kun puhun 137, puhun valtuuskunnista monen välisessä ilmapiirissä kehittyneissä maissa. Joten ei tämä homma ole ollenkaan huono. Meillä on jo nyt tällainen yhteyspisteiden verkosto, mutta tämä ei ole mitenkään suuri ongelma. Kesk- yhteyspisteet, no vilpittömästi sanottuna meidän täytyy tarkkailla sitä, keitä on näissä ö, ö, yhteyspisteissä. Aina ei ole myös kontraktiagenteista ö, tai nuoremmista virkamiehistä. Minä ajattelin, että me tarvitsemme erityisfoorumin kaikille näille henkilöille, jotta he saavat tietoa, parhaita käytänteitä ja jotta heidän keskuudessaankin he tarjoavat toisillensa resursseja. Tässä on monia asioita, joita voidaan tehdä, mutta paljon tässä on vielä tehtävää. Ja valtuuskunnat kertovat meille, että ne kärsivät resurssien puutteesta. Ja näyttäisi siltä, että valtuuskunnilla on aivan liikaa töitä, eritoten mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin, joten tämä on asia, jota meidän täytyy tarkastella. Sitten politiikan eteenpäin vieminen asiantuntijuuskysymys kollegojen kautta tulee varmaan esille, mitä tulee ihmisoikeuksiin ulkoasian hallinnossa. Te olette voittaneet tämän taistelun. Meillä on nyt nämä taistelut, jotka Ashton on maininnut prioriteeteikseen, eli valtavirtaistaminen. Tässä täytyy tarkastella kaikkia maantieteellisiä osastoja. Siellä voidaan ajatella yhteispisteitä ja koulutusta, samoin poliittista suuntautumista. Jos on aktiivisia ihmisiä, mutta ei, aktiivisia ihmisiä, mutta ei hierarkista tukea, niin tämä on ongelma. Ashton sanoi, että hän haluaa, että tällä politiikalla saadaan aikaiseksi muutosta ja tämän vuoksi hän on niin kiinnostunut ihmisoikeuspuoltajista ja yksi panoksesta tässä. Uskon, että Ashton on enemmänkin kiinnostunut siitä, että saataisiin sellainen järjestelmä, joka toimii tehokkaalla tavalla sen sijaan, että hyvin nopeasti saadaan joku asiakirja aikaiseksi. Joten uskon, että tässä nyt menee vielä hieman aikaa pohdintaan ajatellen Rina ja Rolfia. He tunnette oikein hyvin ja Itävallan puheenjohtajuuskaudelta tunnette kollegan. Hän on hyvin kunnioitettu ihmisoikeuskysymyksissä. Meidän täytyy tietysti teidän parlamentin kanssa miettiä, millä tavalla asiaa voidaan viedä eteenpäin. Muistaen aina sen, että me olemme identifioineet tiettyjä avainkysymyksiä, joita täytyy työstää. Mutta jos voisin esittää vetoomuksen, niin vetoaisin siihen, että me tarvitsemme hieman aikaa. Ei tämä ole mikään viivyttelytaktiikka. Niin, vaan meidän täytyy saada nämä rakenteet konkreettisesti toimimaan. Ja nämä rakenteet liittyvät myös politiikkaan, millä tavalla organisoidaan koordinointi. Niin kuin sanoin, tämä on ongelma, suuri ongelma komission ja ulkoasian välillä vielä, miten työ jaetaan. Tätä ei ole vielä täysin hoidettu, mitkä ovat oikeat mekanismit ja millä tavalla nämä prioriteetit asetetaan. Tässä on suuria kysymyksiä, esimerkiksi humanitaarinen lainsäädäntö. Ei tämän asian osalta ole tehty paljon mikä asema on kansainvälisellä rikostuomioistuimella ja niin edelleen. Tämä on vielä hieman hajallaan ka- kaikilla esimerkiksi neuvostossa. Meidän täytyy miettiä, miten tämä kaikki järjestetään, mutta teidän avullanne ja asiantuntijuudella, kollegojen sitoumuksella ja suurella dynamiikalla me varmasti voimme parantaa toimintaa. Ah, yksi asia vielä, joka on hyvin tähdellinen – Tämä liittyy vaaleihin, no enemmän vaaleihin kuin mihinkään muuhun. Ulkopolitiikka väline yksikkö, joka toivottavasti saa ö, uuden nimen, koska tämä ei ole mikään maailman kaunein lyhenne, joka tästä tulee, niin me yritämme todellakin muuttaa tämän tämä yksikö tulee olemaan samassa rakennuksessa kuin mekin, ei varmaan ennen kesää ja kesän jälkeenkään en vielä tiedä, mutta nämä henkilöt ovat Ashtonin komission roolin mukaisesti työssä varapuheenjohtajan, kun hän on varapuheenjohtajana, ja he tulevat myös puuttumaan näihin mekanismeihin. Tämä liittyy kriisiä edeltäviin, kriisin aikaisiin ja kriisin jälkeisiin kysymyksiin mukaan lukien vaalikysymykset. Ja tässä toivotan tiettyä johdonmukaisuutta myös ja ainakin minun pääosastoni kannalta tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Kiitokset. Tämä oli hyvin suoraa ja äh, informoivaa puhetta. Me annamme sinulle toki aikaa asettua ja organisoida työsi muiden osastojen kanssa Euroopan komissiossa. Ja olen vakuuttunut, että me pysymme yhteyksissä ja kuulemme, mitä tapahtuu. Kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa, Howitz ja Lochbieler. Richard, ole hyvä. Kiitos. Kuten Arno sanoi, meillä on nyt tässä useita henkilöitä, jotka puhuvat vahvalla äänellä ja olen todellakin iloinen siitä, että äh, tässä on päästy eteenpäin. Ja olen iloinen siitä, että voin henkilökohtaisesti vielä äh, onnitella Rova Arnoota. Te olette dynaaminen henkilö ja äh, te kykenette hoitamaan näitä vakavia asioita myös huumorilla, mikä on tärkeää. Olen hämmästynyt, kun te sanotte, että kolme viikkoa ei riitä teidän tehtävienne hoitamiseen, mutta kun te osaatte niin paljon, niin etteiköhän te nyt saa kaikki asiat hoidettua, on kaikki ongelmat maailmassa selvitettyä. Olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte koulutuksen tärkeydestä. Ja se, mitä Baroness Ashton on on toki hyvin tervetullutta. Mutta on erittäin tärkeää, että me e, otamme tämän huomioon. Ja samoin sitten tämä ihmisoikeusverkosto on tärkeä. Ja se, että me myös julkaisisimme ihmisoikeusstrategiamme ja tällainen jonkinnäköinen tiedonanto voisi olla hyvä asia. Tästä olen samaa mieltä. Ja tätä voitaisiin esimerkiksi ulkoasioiden neuvostossa käsitellä myös. Tärkeää on, että me saisimme tällaisen kunnollisen kirjoitetun, kunnolliset kirjoitetut johtopäätökset, kuten täällä on ehdotettu. Näistä olen samaa mieltä, kaikista muista en välttämättä ole täysin samaa mieltä ainakaan vielä. Toki me ymmärrämme, tämä johtokunnalta vie aikaa, mutta on tärkeää, että meillä on joku tällä tasolla, meidän oma omista edustustoimistamme. Se, se pitäisi olla esimerkiksi vaikkapa pääsihteerin työkuvauksessa tai jossain. tämä on otettava mukaan myös tämän henkilön koulutukseen. Mutta siis on erittäin hyvin tärkeää, että myös tämän tason ihminen on mukana ja tämä on osa sitä teknistä työtä. Mitä tulee sitten koulutukseen, niin olen samaa mieltä Rova Arnoon kanssa. On yksi asia, jota ei ole otettu keskusteluissa esiin. EADH-ohjelma on siinä on kysymys siis oikeudellisesti koulutetuista henkilöistä. Ja te sanoitte, että tässä tämä asiantuntemus saattaa hieman heikentyä tietyissä aroissa maissa, mutta en ole tästä nyt ihan vakuuttunut. Tämä on asia kuitenkin, josta meidän täytyy puhua. Mitä tulee sitten numeroihin, lukuihin, jotka herra Nikols otti esiin – No on toki hankalaa nyt, kun on muutenkin taloudellisesti hankalat ajat, mutta yksi asia, joka voisi laittaa testi meille kaikille, ei ole kysymys siitä, että saadaanko rahoja sille tai tälle tasolle, vaan kysymys on siitä, mitä tehdään. Ihmis, oikeusihmiset ovat sanoneet, että tilanne on heikentynyt kuluneena vuosina – mutta esimerkiksi mitä tulee parhaisiin käytänteisiin, niin niiden kohdalla tilanne ei saisi heikentyä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on tarpeeksi kapasiteettia. Ja me tiedämme, että meillä on lisäresursseja Brysselissä ja Genevessä, me tiedämme, joten jos vertaamme aikaisempia resursseja ja nykyisiä resursseja, meidän täytyy katsoa, että kapasiteettimme on vähintään ainakin sama. Ja tätä voitaisiin pitää ohje nuorana. Mitä tulee sitten tähän pysyvään virkaan, meidän pitäisi saada vanhempia virkamiehiä mukaan pääkaupungissa näihin ihmisoikeuskysymyksiin. Sitä kautta me saisimme sitten ehkäpä enemmän tavallaan sanavaltaa tai kuulisimme, mitä tapahtuu jäsenvaltioiden hallituksissa ja pääkaupungeissa ja että joku tätä koordinoisi. Minä itse pitäisin hyvänä sitä, että meillä olisi täällä Brysselissä tavallaan myös toinen tällainen keski, keskuspiste. Mutta vielä lopuksi mitä tulee valtavirtaistamiseen, meidän pitäisi puhua AISn kollegoiden kanssa Rova Arno sanoi, että te haluatte sekä asiantuntemusta että valtavirtaistamista. Minä menisin vielä pitemmälle. Ei voi olla valtavirtaistamista ilman asiantuntemusta, joka huolehtii siitä, että se tapahtuu. Sen vuoksi tietyt ihmiset pitäisi kouluttaa myös tämän periaatteen pohjalta. Eli että meillä olisi ihmisiä kokouksissa, ihmiset, jotka esuttaisivat välillä meitä, jotka tekisivät erilaisia muistioita ja niin edelleen. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että, että me pidämme yhteyttä parlamentin ja teidän välillä. Yksi asia, jota te kommentoitte, oli myös tämä työmenetelmä, joka tulisi olemaan sama liittyen äh, kaupan ja, äh, kehitysyhteis- äh, kauppa- ja kehitysyhteistyötä. Jos EAS saadaan sellaiseksi kuin mitä me haluamme sen olevan, niin silloin ihmisoikeuksien pitäisi vaikuttaa enemmän kauppapolitiikkaan. Meidän täytyisi saada ihmisoikeusnäkemykset integroitua paremmin kauppasopimuksiin. Ja sen vuoksi meidän täytyy miettiä täällä parlamentissa, miten tässä voidaan toimia, mitä mekanismeja me voimme vielä vaatia. Uskon kuitenkin, että me olemme päässeet eteenpäin ja onnittelut vielä kerran rouva Arnolle. Ja ihan hyvä, että tässä nyt on painostettu sekä EAS että meitä. Richard, then... Kiitokset Richard. Nyt sitten Barbara Lochbiller. Kiitos puheenjohtaja. Richard Howard tässä jo puuttuikin moniin yksityiskohtiin. Muutama lisäys kuitenkin minulta. Ensinnäkin nämä Roa Alno, sydämelliset onnittelut teille nimityksestänne. Minä ja me vihreät olemme hyvin iloisia tästä. Meillä oli oma sisäinen ihmisoikeuskuulemisemme, te olette hyvin pätevä tähän tehtävänne. Kun nyt muistellaan tuota Strasburgin keskustelua Lady Ashtonin kanssa, niin hänen pääkysymyksensä oli valtavirtaistaminen ja on aivan ilmeistä, että tätä haluamme tukea, mutta ei se eh, yksinään riitä. Se olisi askel taaksepäin. Nythän meillä on tietoa, me tiedämme tästä asiasta, on myös ihmisoikeuspääosasto, mutta kolmas asia meidän tekstissämme parlamentissa oli se, että tarvitaan korkea-arvoinen erityisedustaja, joka on vastuussa ihmisoikeuskysymyksistä. Ja tämän vaatimuksen parlamentti on esittänyt, tai ainakin minun poliittinen ryhmäni haluaa jälleen kerran esittää. Tähän on viitattu toistuvasti, on kapasiteettiongelmia, kyllä varmaan onkin kaikilla tasoilla, mutta kun viimeksi tapasimme puheenjohtajavaltio Belgian edustajia, kysyin, että mitkä sitten Unkarin painopisteet tulevat olemaan, niin minulle vastattiin, että älkää kysykö tätä meiltä diplomaateilta, ulkosuhdehallinto hoitaa tämän tulevaisuudessa. Eli kyllä tässä nyt jo nähdään, että vaikka kyse onkin siirtymäajasta, niin kapasiteettiongelmia on ja kyllä ongelmia on varmasti eri tasoilla. Enkä usko, että kyse on ollenkaan poliittisesta ongelmasta, kun, mutta nyt esimerkiksi ei ole Astonilta kuultu mitään Tunisiasta ja ei tässä mielestäni saa asiaa perustella vain sillä, että on ongelmia kapasiteetin suhteen, kapasiteetti ei riitä. Te puhuitte tässä ihmisoikeuspuolustajien äh, yhteyspisteistä. No, ongelmia on ollut, mutta sanoitte, että 120 äh, edustustossamme ympäri maailmaa on tällaista toimivaltaa. Ja kyllä minusta meidän tulisi ihan yksityiskohtaisesti tilannetta katsoa, että suurin osa näistä edustustoista olisi sellainen yhteystaho, joka sataprosenttisesti voisi ihmisoikeus- ja demokratiatyötä tehdä. Ja jos te sanotte, että ihmiset joskus ö, äh, ovat varsin kokemattomia, niin ei se suinkaan tarkoita sitä, etteikö heillä pätevyyttä voisi kuitenkin olla. Tässä mielestäni hiukan puutteita on ja parantamisen varaa löytyy. Ja mitä tulee sitten odotuksiin, joita EU-hun ja uuteen ulkosuhdehallintoon kohdistuu, niin eivät nämä suinkaan ole ne vanhat odotukset, vaan kyllä odotukset ovat nyt kasvaneet, lisääntyneet. Ja kun tässä nyt sanotaan, että kyseessä on siirtymävaihe ja odotelkaa nyt vaan, niin ei tämä mielestäni ole kovinkaan erinomaista tiedottamista Eh, eikä suhdetoimintaa myöskään parlamentin suhteen tai suuntaan. Ja voisin muistuttaa, että ihmisoikeusrikkomuksia tietyissä maissa saamme helposti läpi kiireelliseen käsittelyyn Euroopan parlamentissa, mutta sitten taas kun kyse on joistain muista maista, niin tämä ei ole ollenkaan helppoa should uh, look into. Tämä viimeinen kohta on sellainen, jonka osalta meidän täytyy kaikkien miettiä, millä tavalla me voimme eri maita kohdella johdonmukaisemmalla tavalla. En näe täällä muita puheenvuoropyyntöjä, joten on aika pyytää Dave Nicholsia vastaamaan. Ja Rova Arno myös saa puheenvuoro, jos tarve vaatii. Meillä on vielä kaksi muuta kohtaa esityslistalla. Dave. Um, Ihan nopeasti. Palaan muutamaan asiaan, jotka täällä otettiin esiin. En nyt tässä lähde vatkaamaan liikaa näitä ongelmia, mitä meillä on ollut vuonna 2010. On tärkeää päästä myös yhteisymmärrykseen siitä, että huolehditaan sitä, että, että ne eivät tapahdu uudelleen, kun siirrymme uuteen rakenteeseen. Ja että tässä ei ole kysymys tällaisesta minimijatkuvuudesta. jatkuvuudesta ei voi sanoa, että business as usual viime vuonna. Ei tarvitse kuin katsoa, mitä on sanottu äh, vierailuista tiettyihin maihin äh, ja asioita, jotka eivät enää tapahtuneet. Mitä sitten tulee erilaisiin äh, julkilausumiin, julistuksiin, joita ei tapahtunut liioin? Se kieli, mitä on käytetty, ei enää ollut kansainvälisen ihmisoikeustyön ääni, vaan kysymys oli enemmän tästä geopoliittisista suhteista ja geopoliittisista äänistä joka tarkoittaa sitä, että ne, joilla on ihmisoikeusosaamista ja asiantuntemusta ja kansainvälisen lainsäädännön tuntemusta, eivät olleet mukana laatimassa näitä julkilausumia, taikka heidät jyrättiin. Ja tämä viekin minut nyt siihen, mitä Barbara sanoi Tunisiasta. Ikävä kyllä tämä on yksi niistä monista tapauksista, jossa ei ole kysymys pelkästään kapasiteettiongelmista, jotka johtavat siihen, että ei tehdä mitään, vaan kysymys on totaalisesta poliittisen tahdon puutteesta. Jäsenvaltiot eivät halua viedä asiaa eteenpäin. Ja tästä on hyvin paljon esimerkkejä. Me olemme aikaisemmin pyrkineet viemään asioita eteenpäin puheenjohtajakauden ja puheenjohtajamaan kautta. Nyt asemamme on heikompi sen vuoksi, että ulkosuudenhallinto ei välttämättä kykene toimimaan sillä tavalla kuin aikaisemmin puheenjohtajavaltio kykeni. Mitä tulee nyt sitten tähän Brysseliin äh, sijoitettuun toiseen päämajaan, No, tässä nyt on hieman epäselvyyttä. Ei tämä tarkoita sitä, että poistettaisiin näistä pääkaupungeista se. Ei. Äh, yhä vielä meille tulee asiantuntijoita Brysseliin äh, kansallisista hallituksista, äh, kansallisista pääkaupungeista. Ja se on tavallaan niin kuin lisä Eli kysymys on siitä, että meillä on mandaatti sekä Brysselin äh, tällaiseen keskipisteeseen sekä äh, pääkaupungeista tuleviin. Ja sitä kautta me voimme monitoroida ja seurata monia sellaisia alueita, äh, jotka eivät, joita pääkaupungeissa olevat henkilöt eivät kykene seuraamaan sen vuoksi, että he ovat liian kaukana ja he saattavat olla ihan fyysisestikin niin kaukana kollegoista, jotka työskentelevät EU-asioiden puheessa. Mitä sitten tulee edustustoihin? Edustustoilla on tämä resurssipulla-ongelma. Ja me olemme nähneet, että ihmisoikeustyö on heikentynyt viime vuosina ja paikalliset ihmisoikeus työntekijät ovat sen tuoneet esiin. Nyt on hieman myös epäselvyyttä siitä, kuka on vastuussa että aikaisemmin äh, sai ehkä hyvän reaktion, kun äh, kävi jäsenvaltioiden äh, edustustossa. Nyt he kääntävät selkänsä ja sanovat, ei, ei, ei, menkää ulkosuhdehallintoon. No, meidän täytyy tehdä sitten selväksi jäsenvaltioille se, mikä jäsenvaltioiden oma vastuu on. Ja sen lisäksi kyllä edustustot tulevat jatkossakin kärsimään resurssiongelmasta. Ei tätä asiaa näin ratkaista, joten me tarvitsemme luovempia tapoja saada käyttöön paikallista osaamista jäsenvaltioiden lähetystöistä. Ja että jäsenvaltiot sitten seuraisivat niitä asioita, joissa heillä on osaamista ja johonka heillä on henkilökuntaa. Uh, no. Kiitoksia Dave. Veronik, haluatko vielä lyhykäisesti jotain sanoa? I have to recognize... No, minun täytyy tunnustaa se, että David on, on oikeassa siinä, kun hän sanoi, että kieli ja lausunnon aikataulu, siinä oli tiettyjä ongelmia, mutta varmasti aika hoitaa tämän. Minä puhuin näistä YK yleiskokouksen kolmesta EU-sponsoroidusta päätöslauselmasta Burma, Iran ja Pohjois-Korea ja kuoleman rangaistus. No, monia asioita on tehty, mutta olen yhtä mieltä, että tässä oli pientä nikottelua kielen ja aikataulun osalta. Tunisian osalta olen hyvin iloinen, että tänä aamuna ää, Rova Ashtonin ää, tiedottaja hyvin vahvasti puhui tästä asiasta ja ihmisoikeus- ja demokratia-osion osalta on erittäin tärkeää, että tässä tehdään selvä ero ihmisoikeustilanteen ja kahdenvälisten suhteiden vahvistamisen välillä. En tiedä, no lausunto, lausuntoa varmaan työstetään tässä herra Fyylen kanssa, mutta tämän, tänä aamuna ainakin baronitar Ashtonin tiedottaja oli hyvin selväsanainen. Sitten tämä Brysselissä toimiminen versus muualla. Olen pannut perkälle tämän argumentin. On erittäin tärkeää, että me pidämme jäsenvaltiot mukana ja niillä täytyy olla tunne. Me emme halua kahta seikkaa, jotka ovat suuri vaara. Kun EU-delegaatiolla on sellainen olo, että sillä on koordinointitehtävä, se vähentää, alentaa ihmisoikeusvaatimustasoansa verrattuna menneisyyteen, kun EU-delegaatio nähtiin kaikista tärkeimpänä ihmisoikeus äänitorvena. Ja sitten toinen seikka, mihin Dave, tässä puuttui, kun sanotaan, että häh, eihän kysymys ole meistä, vaan heistä. No, me on tärkeä asia. Meillä on loistavaa kokemusta jäsenvaltioiden diplomaateista. Olisi aivan täysin typerä olla käyttämättä tätä voimavaraa tässä tarvitaan parempaa luottamusta, taakanjakoa, järjestelyjä, tiedotusta. Näin tapahtuukin usein. Emmekä missään tapauksessa halua antaa jäsenvaltioille sellaista kuvaa, että kysymys ei ole enää jäsenvaltioiden politiikasta. Tämä on edelleen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. On edelleen kiitos jäsenvaltioiden. Meillä on viisumit, meillä on parempaa johdonmukaisuutta sisä- ja ulkopolitiikan välillä. Ja kiitos jäsenvaltioiden voidaan käyttää jäsenvaltioiden diplomaattista asiantuntijuutta. Ilman sitä emme pärjäisi. Mutta tässä tarvitaan tietysti myös koulutusta ja hyvää tahtoa molemmilta puolilta. Uskon, että olen nyt vastannut kaikkiin näihin asioihin. Ah, korkean tason EU-henkilö. Minä voin tietysti viedä tämän pyynnön eteenpäin, mutta ei nyt ole mikään salaisuus, että äh, EUn erityisedustajia, no Rova Ashton sanoi viime vuonna, että leitä on liikaa. On monia ihmisiä, jotka miettivät, että minkälainen tämän tilanne nyt pitäisi olla ja helmikuun loppuun mennessä saadaan varmasti selvä kuva tästä äh, tämänhetkisten maantieteellisten EU-erityisedustajien mandaatit päättyvät helmikuun lopussa mutta minusta henkilökohtaisesti tuntuu siltä, että ei tässä nyt mennä tänne suuntaan, vaan suunta menee sinne, että saadaan eh, ihmis- eh, ulkoasianhallinnon täyshierarkia sitoutuneeksi ihmisoikeuksiin. Bieh Vimon on nyt kaikista tärkeimmässä asemassa tässä. En tiedä, mikä tulevaisuuden työsuhde tulee olemaan, mutta selvästi korkealla tasolla tässä toimitaan. No tämänpä minä nyt tällä erää halusin todeta aivan kuten Sanoittekin oikein mielelläni jaan tietoa teidän kanssanne ja otan teidän näkemyksiänne huomioon, koska tämä, tämä menestyminen vaatii yhteistyötä. Kiitoksia. Tämä oli erittäin hyödyllistä ja me jatkamme keskusteluja. Herra Jip, valiokunnan varapuheenjohtaja johtaa puhetta Minulla on valtaisa jetlag tässä. Olen viimeiset kahdeksan yhdeksän yötä nukkunut joka ikisen yön eri maassa. Ja olen hyvin iloinen siitä, että herra Chip voi nyt sitten johtaa puhetta näiden viimeisten esityslista kohtien osalta. Olkaapa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa teille oikein rentouttavaa iltaa kohta kuusi esitys. Eh, Frontex. Kysymys on neuvoston asiakirjasta. Kysymys on Frontexista. Ja tähän lausuntoon, äh, AFET-valiokunnan tekemään lausuntoon meillä on tarkistuksia. Tämä lausunto esitellään sitten Libe-valiokunnassa ja Libe-valiokunta keskustelen tarkistuksista 25-26. tammikuuta. Ja AFET ja me, meidän täytyy nyt valmistautua tähän keskusteluun ja puhua tästä lausunnosta. Haluaisin nyt äh, kiittää edustaja Lohbiileriä hänen tekemästään työstä. Lausunto oli meidän alivaliokunnassamme käsiteltävänä lokakuussa viime vuonna. Me kävimme tästä hyvin mielenkiintoisen keskustelun ja monet kansalaisjärjestöt osallistuivat myös tähän keskusteluun. Meillä on yhdeksän kompromissitarkistusta. Te olette huomioineet 44 tarkistusta kaiken kaikkiaan, joista te olette nyt sitten koonneet nämä kompromissit ja uskoakseni kaikki tarkistukset on huomioitu näissä kompromisseissa tarpeellisella tavalla. Meillä on edustaja EPPstä, SDstä, Aldesta ja Guesta. Varjoesittelijät. Ja Lohbiilerin jälkeen varmaankin varjoesittelijätkin haluavat puhua. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntamme sihteeristä ja parlamentin oikeudellista yksikköä siitä, että saimme tukea tämän lausunnon työstämiseksi. Tämä apu oli hyvin tärkeää. En minä tässä nyt näitä kaikkia tarkistuksia halua käydä läpi, mutta toteaisin, että ihmisoikeusvaliokunnan tarkoituksena on saada Frontex toimimaan paremmin, ottamaan paremmin huomioon ihmisoikeuskysymykset ja ihmisoikeusperiaatteet. Eli tässä pyrimme tehostamaan Frontexin työtä ja nostamaan tai parantamaan ihmisoikeusstandardeja sen työssä. Näin ollen tässä pyydetään riippumatonta arviota ja suosittelen, että läpinäkyvyyttä Frontexin Euroopan parlamentin välillä parannetaan ihan kirjallista kontaktia, myös keskusteluyhteyttä ja keskustelua siitä, miten kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan muutenkin kuin yleisellä tasolla. Ja haluamme rohkaista Frontexia tutustumaan näihin kysymyksiin entistä paremmin UNHCRn sekä perusoikeusvirastoihin ja näiden suosituksiin. Ja tietenkin, että he saisivat myös ihmisoikeus alan koulutusta. Tämän verran sisällöstä. Sitten tästä menettelytavasta. Nythän tämä on toinen kerta, kun valiokuntamme keskustelee aiheesta. Ja viimeisellä työviikolla Strasburgissa ennen joulua kävin joukon keskusteluja varjoesittelijöiden ja muiden parlamentin jäsenten kanssa. Ja itse asiassa tähän aamuun asti katsoin, että nämä yhdeksän kompromissitarkistusta riittäisivät, mutta tämän kokouksen aikana on ilmennyt, että kompromissitarkistus seitsemän ei enää voikaan olla voimassa, koska tarkistuksen tekijä on vetänyt tukeensa. Samoin EPPn varjoesittelijä on asettanut kyseenalaiseksi jotkut tekemistäni ehdotuksista. Ehkäpä joidenkin suhteen saadaan aikaan sopimus, aika joukko näitä nimittäin oli, mutta mitä ihan sisältöön tulee, niin ongelmia voi olla. Ehkäpä voimme kuulla suoraan EPPn edustajalta heidän kannastaan. Niin tuossa totesin, että koko joukon kompromissitarkistuksia olemme saaneet aikaan. Toivon, että niitä edelleen tuetaan. Lisäksi meillä on kaksi suullista tarkistusta. Olen kysynyt parlamentin jäseniltä, voivatko he tukea ehdottomani kompromissia ja nyt mielelläni kuulisin kollegoilta, mitä mieltä he ovat. Sitten kaksi loppuhuomiota vielä. EPPn esit- esittelijältä, herra Kumutsakosilta, tuli pari tarkistusta, jotka eivät liittyneet ähm, tähän hyvin tiukasti määriteltyyn ihmisoikeusagendaan. Monet tarkistukset liittyivät Frontexin ja kansallisten hallitusten välisiin suhteisiin, mutta kun meillä ei ole tässä muitakaan valiokuntia, niin totesin, että periaatteessa voimme tämän alivaliokunnan lausuntoon nämä kysymykset ottaa mukaan ja toivottavasti Libe niitä sitten käsittelee. Lisäksi minulla, minulle syntyi sellainen vaikutelma, että tämä hyväksyttiin ja joulukuussa vaikutti siltä, että tässä asiakirjassa ei käytetä enää sanaa laiton, illegal, vaan sanaa irregular, säännönvastainen. Jotkut parlamentin jäsenet ovat katsoneet, että tämä sana irregular englanniksi on tarkempi Eli minä olen tehnyt tämän tarkistuksen, tämän muutoksen yhteen tekstin kohtaan, olettaen, että korja- sama korjaus tehdään kautta koko asiakirjan. Jos oikein ymmärsin tulkkauksesta, niin AFETissa äänestetään torstaina. Kiitos. Kiitos. Haluaako joku puheenvuoron aiheesta? näistä ehdotuksista, tarkistuksista. Eh, niin, haluaisin kiittää edustaja Lohbileria yhteistyöstä. Yhteistyö oli syvälle luotaavaa tiettyin kohdin. Puheenjohtaja, sanoisin, että tämä teksti jolla nyt muutetaan tätä Frontexin asetusta on hyvin tärkeää. Se on sekä lainsäädännöllisesti että poliittisesti tärkeä teksti. Ja se näkyy myös tästä mietinnöstä. Päätavoitehan on siinä, että pyritään yhdistämään kaksi asiaa. Yhtäältä me haluamme vahvistaa ja parantaa Frontexin tehokkuutta ja toimivuutta – ja samanaikaisesti haluamme vahvistaa ja edistää ihmisoikeuksia. Nämä asiat on yhdistettävä. Näin tärkeän tekstin hyväksyminen tulee vaikuttamaan välittömästi ja suoraan yhteisön ponnisteluihin tehokkaalla tavalla äh, ratkaista äh, monimutkainen ongelma, joka liittyy laittomaan siirtolaisuuteen laittomaan maahanmuuttoon. Viittaan tässä myös äh, siihen, että Frontex on, on, on tärkeä, sillä on tärkeä rooli Äh, Euroopan äh, unionin naapurimaan kanssa, jolla on erittäin suuri ongelma ja se taistelee nimenomaan laittoman maahanmuuton kourissa. Se tosiasia, että minä olen kreikkalainen, tekee minut äh, vielä herkemmäksi Frontexin tehokkuuden suhteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen suhteen. 90 prosenttia 90 prosenttia laittomista äh, maahanmuuttajista, jotka tulevat äh, Eurooppaan, 90 prosenttia näistä laittomista maahanmuuttajista tulee Kreikkaan. Kreikka on heidän ensimmäinen pysähtymispaikkansa. Sen vuoksi minä olen kiinnittänyt äh, hyvin paljon huomiota tähän kovaan todellisuuteen omissa esityksissäni. Muuta en voi tehdä, näin se on. Tämä on koko logiikka ja tavoite niissä tarkistuksissa, joita minä olen EPPn varjoesittelijänä tehnyt. Luonnollisesti on kunnioitettava ihmisoikeuksia, sehän on selvä, siitä me emme eh, luovu, mutta samanaikaisesti Frontexia on tuettava eh, esittelijä Lohpillerin tekemistä tarkistuksista. No, ensin haluaisin äh, kiittää häntä yhteistyöstä ja ymmärtämyksestä. No, minä olen hyvin avoimin mielin lukenut ja tarkastellut näitä äh, tarkistuksia ja pyrkinyt myös ymmärtämään äh, eri näkökulmien herkkyydet ja myös ihmisoikeuksien kunnioittamisen siltä osin, kun en ole samaa mieltä Lohbillerin kanssa, teen sen vain sen vuoksi, että äh, uskoisin, että hänen tietyt tarkistuksensa olisivat äh, raskas kuorma äh, Frontexille, Frontexin kapasiteetille ilman, että samanaikaisesti näistä tarkistuksista saataisiin aikaan todellista lisäarvoa ihmisoikeuksien suojelemiselle, ottaen huomioon sen, mitä meillä nyt jo on komission tekstissä. Vain näissä tapauksissa minulla on ongelmia, mutta muilta osin meidän yhteistyömme on ollut hyvä. Me olemme nyt lähellä AFETin äänestystä, se on torstaina, ja olen ihan vakuuttunut siitä, että me tulemme löytämään yhteisiä kohtia tästä. Ja haluan kiittää kaikkia muitakin varjoesittelijöitä, kollegoita ja koko valiokunta tästä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Pano posłowi. Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron näistä tarkistuksista tai suullisista kompromissitarkistusta? No, ehkäpä esittelijä vielä. Olkaa hyvä. I don't hear now. No, kun tässä muilta varjoesittelijöiltä, siis sosialistien tai liberaalien tai kuen varjoesittelijöiltä en mitään kuule, minun on hyvin vaikea tehdä tässä mitään päätelmiä koska se, mitä tänään olen kuullut, minä en nyt tiedä näiden muiden ryhmien kantoja. Toivoisin, että huomenna saisimme sitten selkeämmän kuvan siitä, miten, minkälainen tuki näille eri kompromisseille loppujen lopuksi saadaan. Ja sitten toteaisin, että en minä tässä aio Frontexin taakkaa nyt mitenkään kasvattaa, mutta mutta en myöskään halua näissä kompromisseissa mennä toiseen ääripäähän. Eli jos meillä on sitten sellainen asiakirja, joka on täysin hampaaton, jossa vaan nätisti jutellaan ihmisoikeuksista, niin ei sekään ole oikein. Kyllä Frontexin on kunnioitettava ihmisoikeusstandardeja työssään. Toivon, että me joudu tilanteeseen, jossa minun on vedettävä allekirjoitukseni tekstiltä pois. Ja Kiitos. Minä uskon myös, että varmasti löydämme tähän ratkaisun. On vielä yksi puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Για την επιτύχουμε αυτήν ικανοποιητική λύση και No kiitoksia. Kyllä olen täysin vakuuttunut siitä, että saamme aikaan ratkaisun. Eikä tässä varmasti jouduta tilanteeseen, etteikö valmistelija voisi allekirjoittaa tätä tekstiä. Olen täysin varma siitä, että Rova Lohpiilerin kyvykkyys valmistelijana johtaa hyvään lopputulokseen, mutta Toteaisin kuitenkin, että kun ajatellaan niitä huolenaiheita, joita tässä kuvailin, niin ne liittyvät vain joihinkin kohtiin Lohpiilerin tekstissä. Ja perustelin tässä myös, miksi näitä huolenaiheita haluan nostaa esiin. Olemme kuitenkin hyvin pitkälti samalla linjalla. Rouva Lohpiiler, nyt meidän täytyy sitten katsoa ja odottaa, mitä reaktioita muilta poliittisilta ryhmiltä tulee, mutta me olemme valmiit jatkamaan keskusteluja ja neuvotteluja niin, että saadaan aikaan mahdollisimman hyvä ratkaisu. Kiitos. Dziękuję bardzo. Ja sądzę, że to po tej deklaracji akurat... Kiitos. Tämän puheenvuoron jälkeen edustaja Lohbiiler yhdessä varjoesittelijän kanssa varmasti löytää ratkaisu. Mutta edustaja Howitt vielä, olkaa hyvä. Just apologize, Mrs. Haluaisin vain pyytää anteeksi Rova Lochwilderiltä. Varmistan, että varjoesittelijä tulee keskustelemaan teidän kanssanne Näin. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że na tym moglibyśmy zakończyć. Kiitos. Ja näin me olemme sitten käsitelleet kohdan kuusi. Sitten meillä on vielä yksi asia esityslistalla. Meillä on enää kymmenkunta minuuttia käytössämme. Kohta seitsemän, raportti, matkaraportti. Kyseessä on AFET-valtuuskunnan jäsenten raportti YK yleiskokouksesta. valtuuskunnassa oli kymmenen henkilöä. Ja myös eh, edustaja Lohbiller kuului tähän valtuuskuntaan. Ja valtuuskunta eh, tapasi paljon henkilöitä. Myös edustaja Leisfried oli tässä valtuuskunnassa. keskusteltiin erityisesti Sudanin tilanteesta. Kysymys on eh, YK on eh, turvallisuusneuvoston kokouksesta, jossa Sudan kysymys oli käsittääkseni se kaikkein tärkein keskustelun aihe. Sudanissa järjestettiin juuri kansanäänestys, jonka tuloksia me vielä odottelemme. Eh, Rova Linnea Arvidsson UNHCRstä Brysselistä on myös täällä tänään paikalla. Ja mikäli haluatte, kommentoit, voisitte ehkäpä kommentoida hieman tätä viimeisintä valtuuskunnan matkaa. Dobrze, mam tutaj propozycję korekty, aby najpierw e, członek... Minulla on tässä sellainen ehdotus, että ehkäpä edustaja Leichtfried aloittaa ja kertoo tästä valtuuskunnan matkasta. Thank, thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Olen kovin pahoillani siitä, että meillä on vain 10 minuuttia. Minä olin ajatellut puhua puoli tuntia, mutta pakko kai nyt sitten hiukan lyhentää tuota suunniteltua puheenvuoroa. No täytyy sanoa, että koko valtuuskuntamatka oli erittäin kiinnostava. Kaikki oli hyvin valmisteltua ja meillä oli erittäin korkean tason tapaamisia. Ja täytyy todeta, että vaikuttaa siltä, että muutokset, joita Lissabonin sopimus toi muassaan, vaikuttavat myös valtuuskuntamatkoihimme, koska nyt meillä on paljon entistä paremmat mahdollisuudet tavata erittäin korkean tason edustajia. Tämä nyt tällaisena sivuhuomautuksena. Niin kuin te puheenjohtaja totesittekin, Sudanin kysymys oli yksi tärkeimpiä aiheita keskusteluissa – kaikki kumppanit, joita tapasimme, olivat hiukan epävarmoja tämän kansanäänestyksen valmistelusta, koska se valmisteltiin hyvin lyhyessä ajassa. YK edustajat, mutta myös muut kumppanit, jotka asiaa ovat äh, käsitelleet, olivat huolissaan, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että muodollisesti kansanäänestys on toteutunut ihan äh, hyvällä tavalla. Toinen asia sitten nämä äh, ihmisoikeuskysymykset ja rahoitus, talous- ja rahoituskriisi on nyt erityisesti aiheuttanut sen, että YK ei ole saanut tarpeeksi rahoitusta ihmisoikeusrikkomusten suhteen. YKlla on nyt vähemmän rahaa käytössään kuin aiemmin. Erityisesti mitä tulee vapaaehtoisiin maksuihin, ne ovat vähentyneet. Tämä oli myös yksi keskustelun aihe. Sitten eh, ihmisoikeus komitea ja kysymys työn järjestämisestä New Yorkin ja Geneven välillä. Totesimme, että olisi ehkä parempi hoitaa päivittäinen työ Genevessä. Se tulisi edullisemmaksi. Tästä keskustelimme. Ja sitten asia, josta myös puhuttiin miten toimia, kun jäsenvaltiot joskus ihmisoikeusneuvoston työhön haluavat osallistua siis sellaiset maat, joiden oma järjestelmä jättää hyvin paljon toivomisen varaa. Eli olisiko parempi pyrkiä tätä kautta painostamaan näitä maita vai käykö juuri päinvastoin? Estävätkö ne toimintaa, jos pääsevät mukaan? Sitten asia, joka nyt ei ole ihmisoikeuskysymys, mutta hyvin kiinnostava kysymys silti. Nyt Euroopan unioni Lissabonin jälkeen pyrkii lisäämään vaikutusvaltaansa YK piirissä. Ja asia, joka nousi esiin, oli äänestyskysymyksestä, kuka puhuu Euroopan unionin nimissä ja mikä vuoro EUlle tulee puheenvuoroja jaettaessa. Ja kaikki ne maat, jotka, joita unioni on hyvin kohdellut esimerkiksi ulkomaankauppa-asioissa, niin nämä maat, esimerkiksi kaksi kolmasosaa AKT-maista, äänesti EUta vastaan – tässä kysymyksessä. Ja kerroimmekin näiden maiden edustajille, että tällä tavoin eh, me emme kyllä määrittele ystävyyttä. Ei ole kovin ystävällistä eh, toimintaa EUta kohtaan eh, toimia näin EUta vastaan. Ja oli koko joukko muitakin kiinnostavia keskustelun aiheita, mutta täytyy sanoa, että tämä valtuuskuntamatka oli erinomaisesti järjestetty ja hyvin kiinnostava. Haluan kiittää kaikkia järjestäjiä ja täytyy todeta, että valtuuskuntamme oli myös hyvin urheilullinen äh, sillä YK on eri toimistothan ovat eri puolilla Manhattania ja me päätimme kävellä aina toimipisteestä toiseen. Äh, ehkäpä voin todeta, että meillä oli myös tällaista ihan tervehenkistä kilpailuakin siinä mukana. Kiitoksia. Dziękuję bardzo panu posłowi za tę relację. No, żałuję, że nie możemy poświęcić pół godziny czasu akurat na państwa. Kiitokset. Ikävä, että meillä ei ole puolta tuntia aikaa tähän matkakertomukseen. Haluaako edustaja Lohbiller puhua tästä? Yeah, thank you very much. I only, I don't have to add much to uh, Mr. Kiitoksia. Minulla ei ole kovinkaan paljon lisättävää herra Lightfriedin eh, puheenvuoroon. Tapasimme eh, Chilen entisen presidentin Michel Bachelet. Hän johtaa nyt YK yhtä yksikköä. Hänellä on tietysti paljon tehtävää. Hänen täytyy kerätä paljon rahaa työn jatkamiseksi. On hyvä kuulla naisten tilanteesta konflikteissa maailmalla. Tämä on yksi hänen tärkeimmistä työsaroistaan. Ja toiseksikin eh, entinen presidentti sanoi, että hän tulee vahvasti keskittymään äitiyskuolemiin ja naisten äärimmäisen köyhyyteen. Oli erittäin rohkaiseva keskustella hänen kanssaan ja hän myös tarjosi mahdollisuutta seuraavalla Brysselin vierailullaan vierailla täällä parlamentissa ja kertoa meille asian tiloista. E, Kiitokset ja sitten e, Rova Arvitsan, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. Kiitos I will be very brief. Kiitos puheenjohtaja, koska aikaa on vähän. Puhun lyhyesti. Tarkoituksena oli hieman kertoa teille siitä, mitä tähän mennessä – tästä yleiskokouksesta, 75. yleiskokous, mitä siitä on 65. kokous, mitä sieltä on saatu aikaiseksi. Juuri ennen jouluahan hyväksyttiin useita päätöslauselmia, jotka liittyvät ihmisoikeuskysymyksiin. En nyt tylsistytä teillä näitä kaikilla 65 Päätöslauselmaa ihmisoikeuksista, paitsi tietysti jos teillä on paljon aikaa. Mutta haluaisin muutamia niistä ottaa esille. Suurin osa näistä päätöslauselmista hyväksyttiin konsensuksella, mutta ne, jotka saivat eniten mediakatetta, ovat tietysti niitä, joita, yksityis, joita ei hyväksytty konsensuksella keskittäisin, keskittyisin näihin. Jos tarkastellaan maatilanteisiin, joihin yleiskokouksessa puututtiin, Iran, Myanmar, Pohjois-Korea ja Lähi-Itä, nämä tyypilliset, ja 11 päätöslausumaa niistä taidettiin kokonaisuudessaan laatia. Ei siellä mitään uutisia tänä vuonna kyllä ollut tämän luettelon osalta. Jos tarkastellaan sitten näitä aihealueittain meneviä päätöslauselmia, laittomat teloitukset, jota Euroopan unioni päätöslauselmalla vie aina eteenpäin, tämä hyväksyttiin. Tässä tietysti tuomittiin kaikkialla maailmassa tapahtuvat laittomat teloitukset, mutta suurta ristiriitaisuutta liittyi seksuaalisen suuntautumiseen liittyvän kysymyksen ja tästä tuli kovaa keskustelua yleiskokouksessa. Euroopan unionin tavoitteena oli saada maininta päätöslauselmaan seksuaalisen suuntautumiseen liittyvästä herkkyydestä ihmisten elämässä. No, tämä kohta otettiin pois, mutta sitten Yhdysvallat käytti erittäin vahvan puheenvuoron ja vihdoinkin enemmistö saatiin tämän päätöslauselman taakse. Sitten kuoleman Kysymys Tämä meni eteenpäin suurempi enemmistö kuin ikinä ennen puoltaa kuolemanrangaistuksen poistamista. Tätä voidaan pitää menestyksenä. Ja ristiriitainen päätöslausuma liittyy myös äh, rasismiin ja uskonnollisiin erimielisyyksiin, mutta yleiskokous oli aika vahvasti äh, sen takana, että tuomitaan rasismi. Uudet säännöt naisvankien kohtelusta hyväksyttiin yleiskokouksessa. Olisi erittäin tärkeää, että Euroopan unionikaan ei unohtaisi näitä uusia sääntöjä, kun se menee sisäisesti eteenpäin menettelytapauudistuksissa. Ajatellen esimerkiksi tulevia direktiiviä ja menettely, menettelytapaoikeuksia. 2014 järjestetään maailman konferenssi alkuperäisasukkaiden puhui alkuperäiskansojen oikeuksista. Tämän halusin vielä mainita. Halusin puhua nyt lyhykäisesti, ettei tähän mene liikaa aikaa. Kiitos. Kiitos tästä hyvin lyhykäisestä raportista. Hienosti meni. Kiitos. tulevana viikkona määritellään uuden valtuuskunnan sisältö. Sitten kohta kahdeksan. Oui, en début de séance, euh, j'avais demandé, mais j'ai dû... Kokouksen alussa, mutta puheenjohtaja minut, eh, minua ei oikein ymmärtänyt tässä. Minä Tiedän, että esityslista oli kovin raskas ja pyysin, että me voisimme hieman käyttää puhea aikaa tässä kokouksessa Tunisian tilanteesta keskusteluun. Pahoittelen, että aina toistan itseäni, mutta Tunisiassa on tapahtunut tänä viikonloppuna erittäin vakavia asioita. Erittäin vakavia asioita. 20, 30, 50 kuollutta. Ei oikein tiedetä ja saattaa olla, että numero, luku vielä tästä kasvaa kun tietoja pikkuhiljaa tihkuu Tunisiasta. Joten minun mielestäni alivaliokunnan sinällään täytyy ottaa kantaakseen tämä asia. Siitä täytyy keskustella. Rova Schärke myös työstää tätä asiaa, samoin Rova Lohbilder. Meidän täytyy nyt todella taistella sen puolesta, että vihdoinkin saadaan keskustelun keskustelu Euroopan parlamentin täysistunnossa tästä aiheesta. Tämä on erittäin hyvä asia, mutta tämä ei kuitenkaan estä sitä, että alivaliokunnassa meidän täytyy puuttua tähän asiaan. Meidän täytyy todella pohtia, vaikka minua rangaistaisiinkin enkä pääsisi Tunisian valtuuskuntaan mukaan, niin tämä on ongelma, jos ajatellaan, että minä uskallan sanoa sen, mitä muut täällä eivät tuo esille. Euroopan unioni, no tämän parlamentin tietyt ryhmät ja enemmistö ei ole tukenut esimerkiksi pyytää, että minä osallistun Tunisia valtuuskunnan matkaan. Ei minulla ole pakko mennä Tunisiaan, mutta tärkeää on, että tiedetään, mitä siellä tapahtuu. Meidän täytyy lähestyä tätä eri tavalla. Meidän täytyy miettiä, mitä mieltä olemme tästä tilanteesta. Ja viimeiseksi vielä hyvä puheenjohtaja, kunhan nyt löydän täältä tämän paperini. Hetkinen. Rova Ahnu tuossa hetki sitten sanoi, että Rova Ashtonin tiedottaja tänä aamuna hyvin selväsanaisesti puhui siitä, mitä Tunisiassa viikonloppuna tapahtui. No haluaisin kertoa, mitä tiedottaja sanoi. Hän on pyytänyt Tunisian viranomaisia pidättäytymään väkivallan käytössä. Onko tämä teidän mielestänne sitten vahvaa kieltä, kun ajatellaan, että on 30-50 kuolonuhria? uhria? Ja tiedottaja sanoi, että hän on huolissaan väkivallasta, mutta ei tuominut millään tavalla näitä kuollon uhreen tapahtu, sitä, että on tullut kuollon uhreja viikonloppuna Tunisiassa. Siis ollaan pahoillaan väkivallasta. No ei tämä ole riittävää. Tämähän on suorastaan skandaalimaista tässä ei kärsi pelkästään ihmisoikeuksien puolustajat. Hehän ovat jo ihan tottuneet tällaiseen kohteluun Tunisiassa, vaan nyt kärsivät myös kansalaiset, jotka osoittavat mieltään ja heidät tapetaan ja heidän ruumiinsa kerätään sitten kadulta ja lähetetään eri puolille maata. Meidän meidän on aivan turha käydä ihmisoikeuskeskusteluja, jos on tällaisia vakavia tapahtumia kuin Tunisiassa. Nyt meidän kaikkien vastuulla on tuomita nämä tapahtumat. Tässä on kysymys Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin uskottavuudesta ihmisoikeuskysymyksissä. En usko, että me voimme antaa näiden tapahtumien vain tapahtua ilman, että reagoimme Euroopan parlamentissa täysistunnossa, mutta myös komission täytyy ja tämän alivaliokunnan täytyy reagoida, koska me olemme vastuussa näistä asioista. Meidän täytyy saada komission tiedottajan tarkat sanat, tarkka puhe haltuumme, koska minun mielestäni nämä sanat nyt eivät ole ollenkaan riittäviä. E, e, Se, mitä te sanoitte, on ihan totta. Seuraavassa täysiistunnossa tästä asiasta puhutaan. Ja myös alivaliokuntamme kokouksessa käsittelemme tätä laajennetussa työvaliokunnan kokouksessa. Ja joulu aika, tämä tauko, kun parlamentti ei työskennellyt, oli dramaattinen, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja ylipäätään tapahtumiin maailmassa. Me olemme tästä jo puhuneet kohdassa yksi. Kysyn, puhuimme Hodorkovskin Lebede-prosessista, valko vaaleista. Valko-Venäjän Oppositiojäsenten pidätyksistä, Tunisiasta. Nämä ovat asioita, jotka ovat olleet hyvin dramaattisia joulun aikana. Ehkäpä tässä on jonkinnäköinen yhteys siihen, että Euroopan unionin toimielimet eivät voineet reagoida näihin asioihin, koska olimme joululomalla esimerkiksi valko tilanteeseen. Ensi keskiviikkona Euroneste tapaa ja puhuu valko -Venäjästä. Ja AFET-valiokunta käsittelee myös aihetta. Ja silloin on varmasti hyvä hetki keskustella näistä asioista. Ja sitten varmasti tehdään tarvittavia päätöksiä. Meidän ei tule epäröidä enempää eikä enää puhua pelkästään vuoropuhelusta. Meidän on aika ryhtyä toimiin. Hyvät naiset ja herrat, aika on päättynyt. Kiitän teitä kaikkia, jotka olette osallistuneet kokoukseen. Meillä on Biller vielä. I support. Minä tuen, mitä sanoitte, että meidän täytyy tunnisiasta tässä alivaliokunnassa keskustella. Ja ehkäpä sitten, kun valtuuskunta palaa sieltä, niin aikaa voisi löytyä sitten kysymys, ehkäpä voisin kysyä tätä sihteeristöltä. En tiedä, onko tämä totta, mutta minä luin EU Observer-lehdestä, että korkea edustaja Catherine Ashton, mitä tulee tällaiseen äh, aseiden vientikieltoon Kiinaan, että hän olisi, tämähän on vanha tapaus liittyen meidän aukion verilöylyyn, eli että voitaisiinko tätä kieltoa poistaa. Aston on todella tästä puhunut, ja tämähän on hyvin tärkeä kysymys. Minä en ollut tiennyt, että täällä on nyt puhuttu Kiinan asevientikielon peruttamisesta, mutta se on varmasti tulossa nyt keskustelun aiheeksi. Niin, tämä on äärimmäisen hyvä kysymys Rova Lohpilta. Tähän liittyy tiettyjä institutionaalisia kysymyksiä, jotka menevät Rova Ahnoonkin vastuun ulkopuolelle, koska kysymys on ja tässähän oli myös äh, Euroopan neuvoston kokouksesta 16-17 joulukuuta ja siellä ilmeisesti korkea edustaja esitteli useita eri strategisia äh, papereita suhteista Kiinaan, Venäjän, Yhdysvaltoihin ja mahdollisuudesta myöskin tarkastella uudelleen Kiinaan aseviento, Sehän on hyvin monimutkainen kysymys. Ei, tässä ei ole kysymys pelkästään sanktioista, vaan myös Euroopan neuvoston päätöslauselmasta, joten ehdottaisin, että esitätte jollakin tavalla tämän kysymyksen eh, herra Albertinille ulkoministeri-neuvoston kokouksen alussa. Yritämme nämä äh, Rova Ashtonin paperit saada jotenkin käsimme, ne, ne eivät ole julkisia, olen hieman kysellyt niistä, mutta niitä ei parlamentille ole toimitettu ja mikä näkemys sitten itse kullakin on aseidenvietokieltoon ja moniin muihin kysymyksiin, niin saattaa olla, että tässähän on ehkä joku uusi institutionaalinen tapa tehdä politiikkaa neuvoston ja korkean edustajan taholta ilman, että parlamentti saa tietoa asioista eikä tule vuoteja lehdistöllekään. Ona nie istnowana, już kiedyś pojawiła się tutaj e, na... Tämä kysymys ei ole uusi. Me olemme puhuneet tästä jo aikaisemmin, mutta kiitän tästä selvityksestä. Sitten kiittäisin tätä kaikkia vielä läsnäolosta. Kiitän myös kutsuttuja vieraita. Kiitän myös tulkkeja. Päätän kokouksen. Kiitos.